Okei, okay, No niin, kollegat, oikein hyvää iltapäivää. Ihan kohta esittelen tarkemmin nämä vieraamme. Toivotan heidät tervetulleeksi jo tässä vaiheessa. Esityslista voitaneen hyväksyä sellaisenaan. Ja tänään meillä on käytössämme 16 kieltä. Mitäs tässä oikein lukee? kreikan kieli on tarjolla ainoastaan passiivisesti ja kokous lähetetään suoratoistona internetissä ja pöytäkirjojen suhteen toimitaan niin kuin aina. Ja nyt tosiaan toivotan tervetulleeksi vieraamme Rova Delfin Bateau, joka on Ranskan kansalliskokouksen jäsen ja edustaa Ranskan ajoneuvotutkimusvaliokuntaa, sitten Katrin Jadin, joka on Belgian senaatin edustaja ja Dieselgate-erikoisvaliokunnan puheenjohtaja, sitten Ian Stewart, joka on britti kansanedustaja ja Herbert Perens, joka on Saksan liittopäivien edustaja. Lämpimästi tervetuloa kaikille vieraillemme ja voin kyllä kaikkien valiokuntamme jäsenten nimissä todeta, että olemme erittäin iloisia siitä, että olette tulleet vieraaksemme. On hyvin tärkeää, että voimme käydä vuoropuhelua tästä valitettavasta skandaalista, joka vaikuttaa paitsi teollisuuteemme myös kuluttajiimme ja tietenkin poliittiseenkin elämään. Ja on todella hienoa, että olette päässeet vieraksemme. On erityislaatuista, että meillä on tilaisuus tavata todella Euroopan parlamentin ja sitten kansallisten parlamenttien, tutkintavaliokuntien tai erityisvaliokuntien ja Me voimme varmasti oppia toisiltamme paljon teidän valiokuntanne tulokset ja samoin meidän. Ranskan, Belgian ja yhdistyneen kuningaskunnan äh, tutkintavaliokunnat parlamenteissa ovat jo päättäneet työnsä ja julkaisseet kertomuksensa. Saksan liittopäivien äh, tutkimusvaliokunta perustettiin heinäkuussa ja maaliskuussa lienee tulossa äh, tuloksia. Nyt voimme käynnistää keskustelun ja aivan ensin antaisin puheenvuoron kansallisten parlamenttien vieraillemme. Sopisiko kymmenisen minuuttia teille kullekin alustuksena? Tämän jälkeen kuulemme poliittisten ryhmien edustajia. Voitte reagoida ja sitten vielä toinen kierros äh, muille jäsenille. Tilaisuus esittää kysymyksiä, jos niitä on. Ja nyt äh, puheenvuoron saa aivan ensin äh, rouva Bato. Olkaa hyvä. Merci, madame. Oikein paljon kiitoksia puheenjohtajat, hyvät naiset ja herrat, edustajat. Haluaisin aluksi kiittää teitä ja koko tätä tutkintavaliokunnan väkeä siitä, että nyt on mahdollisuus käydä keskustelua tästä asiasta, koska nyt todellakin täytyy saada järjestystä, avoimuutta ja valvontaa auto liikennealaan. Volkswagenin tapaus on yksi kaikkein suurimmista huijauksista teollisuuden historiassa. Ja, ja totta kai tämä on tietysti ensisijaisesti yrityksen vastuulla, mutta myöskin sääntelyviranomaiset ja jäsenvaltiot ovat, antoivat tämän tapahtua ja myöskin peittelivät tätä. Ja tästä syystä parlamentit kansallisella ja eu tasolla pyrkivät nyt siihen, että demokratia tässä voittaa. Ranskan parlamentti on erittäin tyytyväinen, että voi vaikuttaa teidän työhönne ja toivon, että nyt saadaan perustavanlaatuinen uudistus ja erittäin odotettu sellainen aikaiseksi. Ranskassa kansalliskokouksen puheenjohtajakokous päätti 6.10.2015 ryhtyä tutkimustoimiin ja olin siinä esittelijänä. Siinä oli 30 jäsentä. Raportin pituus oli 508 sivua ja tämä hyväksyttiin yksimielisesti 12. lokakuuta tätä kuuta tutkimukset tehtiin kahdesta näkökulmasta, ympäristön ja teollisuuden näkökulmasta, koska me olemme sitä mieltä, että nyt täytyy ottaa myöskin kansanterveys, koska ja myöskin työpaikat mukaan tähän. Tämä on erittäin tärkeä osa-alue Ranskalle. On, täytyy kuitenkin tehdä ero Dieselgatein ennen, ennen tätä aikakautta ja sen jälkeen. Ja nyt täytyy myöskin tehdä päätöksiä tulevan auton suhteen. Ja tätä me toivomme Ranskan teollisuuden osalta. Me olemme työskennelleet vuoden ajan. Kuulemisia on 42. Ja olin esittelijänä 26 kuulemistilaisuudessa. Kävimme 24 kertaa erilaisissa keskuksissa, laboratorioissa ja myöskin hyväksyntäkeskuksissa. Ja olimme myöskin kaksi kertaa Brysselissä, tapasimme Euroopan komission kuluttajaa, järjestöjä, lobbaajia, ajoneuvovalmistajia ja kansalaisjärjestöjä. Kuten te, me kohtasimme ongelmia tutkimuksessanne, varsinkin kun ajateltiin Volkswagen-ryhmän edustajia, jotta saisimme tietoja TCMVstä. Tiedonkeruun matkaan tarkoituksena ei ollut puuttua oikeudellisiin toimiin, vaan pyrittiin tehdä ero näiden välillä, eikä tarkoituksena ollut myöskään putoa näihin testeihin, mutta meidän roolimme kuitenkin on oppia tästä skandaalista. Ja haluan tässä teidän edessänne sanoa, että kaikki ei voi jatkua Euroopassa niin kuin aikaisemmin tämän Volkswagenin tapauksen jälkeen, vaan tässä täytyy ottaa huomioon kansalaisten terveys, autoteollisuuden tulevaisuus, joka on strateginen, strategisen tärkeä Euroopalle ja myöskin Euroopan uskottavuus on tärkeä. Tässä, tämä löydettiin Yhdysvalloissa eikä Euroopassa ja tämä johtuu eurooppalaisen sääntelyviranomaisen ongelmista. Ja nyt täytyy päästä tästä tekopyhyydestä eroon. Totta kai ensimmäinen vastuu on huijaajalla tai rakentajalla, joka käytti näitä huijausohjelmistoja, mutta voidaan objektiivisesti puhua kuitenkin eurooppalaisesta rikostoveruudesta, sillä kaikki tiesivät, että testit, testejä oli peukaloitu. Tämä raporttimme vuodelta 2025 tai kun ajatellaan Potosnikin 2011 esittämää raporttia tällaista huijausohjelmistosta, koska Nämä tiedot eivät liittyneet ainoastaan niihin eroihin, joita on näiden pöytäkirjojen vaan todellisuudella, vaan välillä kun, vaan myöskin kun ajatellaan näitä ohjelmistoja. Eurooppa antoi näiden huijaustoimien jatkua. Uudistukset käynnistettiin 2007. Tarkoitus oli uudistaa näitä proseduureja. Niitä ei ole vieläkään saatettu päätökseen. Ja ilman tätä skandaalia lobbaajat olisivat varmasti polkeneet jalkoihinsa. Eri säännöt ovat läpinäkymättömiä ja ne eivät myöskään ole vaatimusten mukaisia. Kun ajatellaan näitä päätöksiä ja niitä ongelmia, jotka liittyvät myöskin tähän kolmanteen pakettiin, ja vielä kun ajatellaan hiilidioksidipäästöjä, joita tutkittiin myöskin tässä, niin VLTPn käyttö ajoneuvoissa tapahtuu vuonna 2022. Valvontaa ei tapahdu Euroopassa eikä jäsenvaltioissa ollenkaan. Tämän skandaalin jälkeen ryhdyttiin erityisiin tutkimuksiin, toi, tutkimustoimiin erilaisten valmistajien, varsinkin Renaultin kohdalla ja myöskin vastaan näihin kysymyksiin myöhemmin. Kun ajatellaan näitä uudistuksia, joita parlamentti pitää tärkeänä, haluaisin muistuttaa, että kaikkein suurin, suurimmat uhrit kuitenkin löytyivät Euroopasta. Volkswagen-tapaus aiheutti kaksi kertaa enemmän uhreja Ranskassa kuin Yhdysvalloissa – mutta mm, kuitenkaan näihin ei kiinnitetä yhtä paljon huomiota. Edelleenkin näitä huijausohjelmistoja on kaduilla, ne eivät ole Euro 5 normien mukaisia, vaan edelleenkin näitä voi esimerkiksi myydä käytettyjen autojen markkinoilla. Myöskin kerron näistä Volkswagenin asianajajan painostuksesta, jota tapahtui Ranskassa testien osalta siellä uhattiin erilaisia, erilaisia ja käytettiin sanoja kuten huijaus. Volkswagenin käyttämä ohjelmisto on eurooppalaisten direktiivien vastainen. Nämä, ja tässä olisi pitänyt poistaa tyyppihyväksyntä näiltä ajoneuvoilta – mitä sitten tulee näihin muihin ajoneuvoihin, niin koskaan eurooppalainen sääntely ei ole todennut, että tällainen ohjelmisto toimisi muuta kuin termisesti ja samalla tavalla kuin NEDC-pöytäkirjan mukaisesti. Ja näiden täytyy toimia kuitenkin kaikissa tapauksissa. Sääntelyviranomainen, kun se näitä poikkeuksia myönsi, avasi ovet ongelmille. No sitten meidän ehdotuksemme on, että se minä vaadin, mitä Euroopan tasolla täytyy tehdä. Totta kai kaikki, mikä liittyy näihin raja-arvoihin, niiden täytyy olla WHOn mukaisia. Täytyy erilaiset optimointijärjestelmät kieltää. Ja myöskin Ranska ei myöskään hyväksy sitä, mitä tulee artiklan viiden muutoksen Ja myöskin hyväksynnän täytyy olla pakollista. Ja myöskin AdBlue Emulator Box täytyy tutkia. Tätä on käytetty eri rekoissa. Me teemme myöskin ehdotuksia kuluttajan oikeuksiin liittyen, mutta haluaisin myöskin vaatia ja tämä on ratkaisevan tärkeää, nämä kolme asiaa. Ensinnäkin tarvitaan uusi eurooppalainen normi, euro 7, joka sisältää eri saastuttamisparametrit ja se kunnioittaa neutraalisuutta, eli tämä on sama diesel- ja bensiini autoille ja tätä käytetään maailmanlaajuisesti. Siinä otetaan eri saastutteet huomioon, varsinkin typenoksidit ja pienhiukkaset joten tässä ei pidä ajatella, että näitä parametreja käytettäisiin kaikkialla. Ne kuitenkin kuuluvat yhteen. Ja voi olla direktiivi tietysti kaikista näistä. Ne eivät kuitenkaan sovi yhteen, kun ajatellaan näitä normeja, jotka sisältävät kaikki nämä parametrit. Ja tarvitsemme tämän uuden euro 7 toisekseen. Myöskin tämän säännön täytyy päteä viisi vuotta kaikki uudet normit maksavat Ranskassa noin 1,5 miljardia euroa PSAlle ja Renaultlle. Ja tämä on niiden vuotuisen tuloksen mukainen. Tämä osoittaa, että ongelmaa ei liity oikeastaan normivaatimuksiin kuin siihen, että pitäisi kuitenkin, tai tarvitaan näitä sopeutuksia myöskin teollisuudessa – ja kaiken pitäisi tapahtua tietysti kilpailukykyisesti. Kolmas pilari pitäisi luoda eurooppalainen virasto. Vuoden tutkimustyön jälkeen vakuutuin siitä, että tärkein asia järjestelmän muuttamiseksi ja että siitä tulee hyvä ei ole se, että äh, muutettaisiin tyyppihyväksyntää, vaan että tarvitaan valvontaa jälkeenpäin, sen jälkeen kun auto on otettu käyttöön. Euroopan komission ehdotus ei kuitenkaan sääntele sitä periaatteessa kysymystä, mikä liittyy valvonnan oikeuteen Euroopassa ja siihen, miten tämä hoidetaan Euroopan jäsenvaltioiden välillä. Tästä syystä me toivomme, että luotaisiin eurooppalainen virasto, joka valvoisi markkinoita ja sanktioproseduuria tarvittaisiin myöskin sertifikaatti teknis, teknisille tutkimuksille, joita jäsenvaltiot voisivat myöntää näihin tyyppihyväksyntämenettelyihin. Wait, perfect time. Kiitoksia. Oi, kyllä todella hyvin kellotettu. Huomaa, että te ette tule Euroopan parlamentista. Seuraavaksi annan puheenvuoron toiselle edustajalle Rova Janan. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän myöskin tässä puhua lyhykäisesti. Haluaisin ensiksi kiittää edustaja Van Bremp Schmidtiä siitä, että hän kutsui minut tänne. Kiitokset myöskin Euroopan parlamentille ja siitä, kiitokset, että teitä kiinnostaa kansallisten parlamenttien työ ja tässä tapauksessa nyt Belgian edustajan huoneen työ. Me olen kunnia edustaa sitä tänään. tänään. Me olemme täällä Ranskan, Saksan, yhdistyneen kuningasana Belgian edustajien kanssa. Ja tämä osoittaa, miten massiivinen tämä kansallisten parlamenttien ongelma oli tutkia tätä asiaa ja esittää suosituksia, osoittaa myöskin, miten tärkeää Euroopan instituutioilla on tämän asian parissa. Ja palaan tähän vielä myöhemmin. Silloin kun Dieselgate käynnistyi, kävi nopeasti ilmi, että kyseessä oli autojen manipulointi ja ihmiset eivät saaneet riittävästi tietoa siitä, että voisivat kuluttajina saada oikeutta. Tämän jälkeen eh, lokakuussa 2015 perustettiin tutkintavaliokunta. Se tapasi neljän kuukauden ajan. Se informoi parlamentin jäseniä, mutta kuuli myöskin eri ihmisiä ja esitti suosituksia. 18.3.2016 esitettiin raportti, jossa oli 59 suositusta ja se esitettiin Belgian edustajan huoneelle. Työ tapahtui siten, että tavattiin, tavattiin monta kertaa ja käsiteltiin seuraavia aihepiirejä, kuluttajan suojaa, kansanterveyttä ja ympäristöä. Tässä on myöskin erittäin tärkeitä suosituksia Euroopan tasolle ja myöskin kun ajatellaan auton ja liikkumisen tulevaisuutta. No 40 ihmistä oli kuultavana. Tarkoituksena oli saada tietoa tästä petoksesta ja myöskin sen mekanismeista, mutta myöskin äh, esittää suosituksia. Monet asiat koskettivat äh, koko maata. Oli erittäin useita tapauksia, jotka liittyvät nimenomaan valvontaan ja tyyppihyväksyntään. Alueet ehdottivat näitä uusia testejä ja Euroopan parlamentti validoi ne. Erityisvaliokunta myöskin käsitteli suosituksia. Tarkoituksena oli parantaa tilannetta Euroopan unionin tasolla. Keskusteluosapuolet, siellä oli erittäin paljon ihmisiä autoteollisuudesta. Tässä on herra Sven Kuunat, joka oli Volkswagenin edustaja. Sitten eh, herra Patrick Danao, joka oli Audi Brysselin pääjohtaja. Me kuulimme myöskin useita asiantuntijoita, kansalaisyhteiskunnan jäseniä, eri hallinto- ja myöskin yliopiston edustajia. Teimme työtä Saksan kanssa. Siellä oli herra Frank Albrecht, joka on liikenneministeriöstä eh, Saksasta sekä myöskin herra Mark Wummer, joka oli autotekniikka-osaston johtaja KBAsta. Käytin keskustelua myöskin belgialaisten ministerien kanssa, joita Dieselgate kosketti. Kuluttajatalousministeri, kansanterveys, energia, ympäristö, kestävän kehityksen ja liikenneministerin kanssa. Näiden kuulemisten pohjalta luotiin koko joukko suosituksia eri poliittisten ryhmien taholta, jotka osallistuvat tähän. Nämä hyväksyttiin äh, lähes yksimielisesti ja näitä käsittelen nyt tässä esityksessä. Niin toivomme, että työmme tavoite äh, koskettaisi myöskin näitä kuluttajia. Tästä syystä näiden vaatimusten sydämessä – on se, että pyrimme varmistamaan ja vahvistamaan kuluttajan suojaa. Ja 16 näistä suosituksista suosituksesta kohdistuvat tähän. Täytyy muistuttaa Volkswagenia, että kuluttaja ole vastuussa tästä skandaalista ja heidän vastuullaan on helpottaa kansalaisten auton käyttöä, mutta myöskin korvata tämä auto. Ja että myöskin vahvistetaan, että kuluttajat saavat oikeaa tietoa. Suositukset, jotka liittyvät kuluttajan suojaan, otettiin myöskin hallituksen käsittelyyn. Yritän helpottamaan erilaisia proseduuria, esimerkiksi ryhmäkannetta ja sellaisia, jotka liittyvät kuluttajan suojaan, jotta saataisiin hyvät käytännössäännöt autosektorille. myöskin su- suosituksiin liittyi asioita ympäristöön ja kansanterveyteen liittyen ja hallituksen on tarkoitus nyt taistella torjua haitallisia pakokaasupäästöjä, jotka voivat vaikuttaa kansanterveyteen ja ympäristöön. Tarkoituksena on, että yrityksiä muutetaan, ajattelen esimerkiksi tax shiftiä, mm pyritään helpottamaan, myöntämään verohelpotuksia ja verottamaan esimerkiksi dieselautoja enemmän. Liitohallitus totesi, että se on halukas ehdottamaan näille ihmisille, että voisivat, voisivat valita joko siis auton käytön tai voisivat saada myöskin rahallista kompensaatiota, mutta kaikki suositukset, niillä ei ole kuin vähän vaikutusta, jos niitä ei kuitenkaan toteuteta Euroopan tasolla. Erityisvaliokunta teki myöskin suosituksia hallitukselle. Ja nämä on tarkoitus myöskin siirtää Euroopan unionin tie- tietoon. Tämä koskettaa äh, sitä, että pyritään helpottamaan tietoja typenoksidoista, pyritään saamaan aikaiseksi rajoittava eurooppalainen normi ja saada tietoa todellisista ajonaikaisista tiedoista. Ja tämä aiotaan tehdä autoteollisuuden kanssa. Eri kompensaatiot ja ratkaisut otetaan tässä huomioon viime vuosien ajalta. Jos kuitenkin tästä saadaan hyötyä, tämä on tarkoitus laajentaa myöskin muihin valmistajien unionin tasolla. Täytyy myöskin äh, vahvistaa RD-testejä ja täytyy ottaa huomioon hiilidioksidia myöskin pienhiukkaset. Pitää saada aikaiseksi normatiiviset puitteet äh, ja myöskin parantaa valvontaa tuotannon jälkeen. Äh, ja tarkoitus on myöskin tehdä pistokokeita. Parempi testisyklin harmonisointi on myöskin tarpeen. Schengenin alue, joka helpottaa liikkuvuutta, niin siinä on myöskin tarkoituksena helpottaa jäljitettävyyttä, kun autot myydään rajat yli ja pyritään myöskin helpottamaan tyyppihyväksyntämenettelyä Euroopan komission taholta. Näiden täytyy olla luotettavia testejä ja niiden täytyy olla ympäristönormien mukaisia. Mm ennen kuin näitä eurooppalaisia suosituksia saadaan aikaiseksi, niin täytyy myöskin parantaa parlamentin demokraattista valvontaa. Myöskin eurooppalaiset, eurooppalaisten instanssien pitäisi pohtia sanktioita näille valmistajille, jotka eivät kunnioita eurooppalaisia normeja. Voitte havaita, että täällä tehdään perustavanlaatuista työtä ja mm, tässä pohditaan koko tätä ongelmakenttää. Tässä on eurooppalainen näkökulma ja nyt tarkoituksena on tässä pohtia myöskin auton tulevaisuutta ja myöskin liikenteen tulevaisuutta. Lopetan muistuttavalla, että että tässä nyt ei ole kysymys siitä, että vastustettaisiin autoa, vaan että oltaisiin toisen auton puolella puhtaamman auton, joka kuluttaa vähemmän, joka kunnioittaa kuluttajaa, eh, ympäristöä, terveyttä. Mutta kuitenkin eh, vapaus, vapaudesta voitaisiin pitää kiinni. auto, eh, joka tarjoaisi erilaista liikkumista ilman hierarkiaa ja se pystyisi vastaamaan odotuksiin ja jokaisen ihmisen valintaan eri toimijoille täytyy antaa mahdollisuus valmistaa tällainen auto. Ja tämä on nyt se johtopäätös, jonka haluaisin tässä jakaa kanssani ja haluaisin kiittää teitä tarkkaavaisuudestanne. Suuret kiitokset teille. Ja nyt puheenvuoron saa herra Stewart, olkaa hyvä. Thank you. Uh, very grateful. Kiitos, olen erittäin kiitollinen tästä kutsusta osallistua kokoukseen tänään ja olen yhtä mieltä johtopäätöksistä, joita liikennevaliokunta on tehnyt tai jaan tietoja, joita on tehnyt alkuvuoneen liikennevaliokunnan tutkintavaliokunta tästä asiasta. Volkswagenin päästöskanaliyhteydessä käynnistettiin kaksi tutkintaa. Toinen koski Volkswagenin käyttäytymistä ja toinen taas ajoneuvojen järjestelmää. Me keräsimme suullista että kirjallista todistusaineistoa todistajilta mukaan Volkswagen itsessään teollisuuden edustajilta, asiantuntijoilta, kuluttajan edustajilta ja hallitusten, hallituksen ministeriön edustajilta ja teimme yhteisen raportit näistä, jotka julkaistiin heinäkuussa. Ja niissä oli myöskin suosituksia Britannian hallitukselle reagoida asiaan. Ja vastaukset julkistettiin tämän vuoden syyskuussa. Voin, teimme johtopäätöksen, että monet todisteet, joita, joita oli esitetty Volkswagen eivät ole uskottavia. Volkswagen alun perin pyysi meiltä anteeksi käyttäytymistään ja sitten kiisti, että oli ylipäätään tehnyt mitään väärää. Me uskomme, että yritys toimii piittaamatta päästörajoituksista, jotka ovat olemassa pelkästään kansanterveyden suojelmiseksi. Volkswagenin toiminta on mennyt pohjaa pois kuluttajien luottamukselta, mitä tulee näihin standardeihin – ja se on vaarantanut aseman maineen, oman maineensa, mutta myöskin koko autosektorin. Volkswagen joutuu tekemään korvauksia omistajille, ei yläntämät korvauksia omistajille Euroopassa, mutta Yhdysvalloissa, mikä meistä on erittäin epäreilua. Volkswagenin suhtautuminen kuluttajiin merkitsee sitä, että mm, tämä ei ole hyväksytty Me hyväksy sitten niitä perusteluja, joita Volkswagen antaa eh, tälle käyttäytymiselle. Me pyytäneet, että säätelijät varmistaisivat sen, että omistajia eivät mitenkään kärsi siitä, että Volkswagen tekee tällaisia erilaisia teknisiä ratkaisuja. Mitä tulee Iso-Britannian tekemistä, sen olemme tutkineet, tutkimaan, eh, miten tämä estolaitteiden käyttö on nähtävissä lain valossa. Ennen kaikkea meidän mielestä ministeri on toivon liian hidas arvioimaan sitä, voitaisiinko todellakin nostaa syytteitä. Volkswagen vasta on pettynyt siihen, että Iso-Britannian säätelyviranomainen, petoksen viranomaiset ja markkinointiviranomaiset ovat esittäneet hyvin, hyvin vähän huomiota siihen, onko Volkswagen rikkonut lakia. Ja mm, olemme pyytäneet, että sertifiointivirasto katsoisi sitä, että onko niin, että Volkswagenin kulkenvojen tyyppihyväksyntä oli mahdollista ajatella näitä estolaitteita. Olimme pyytäneet, että eurooppalainen kielto estolaitteiden osalta, joka olisi voimakkaampi kuin nykyinen nykyiset säädökset, jotka kieltävät estolaitteet, on kuitenkin johtanut tilanteeseen, joka on sellainen, että on voitu kiistellä siitä, onko Volkswagenin toimintaa Euroopassa laittomia. Ajatellen myöskin näitä päästövalvontajärjestelmiä ja hallintajärjestelmiä, joita monilla muillakin valmistajilla tarvitaan ohjausta siinä, miten arvioida päästöhallintajärjestelmiä ja voitaisiin katsoa, voitaisiinko hyvää mahdollisia poikkeushakemuksia, jotka koskevat näitä tyyppihyväksyntäjärjestelmät osoittavat, että on tehtävä paljon työtä, että niistä tehdään asianmukaisia, voimakkaampi riippumattomuus, se, että on enemmän erilaista valvontaa, jotta saadaan äh, aikaan uudestaan luottamusta. Tämä on todettu jo, mutta me olemme havainneet, että tarvitaan lisät parannuksia pikaisesti. Olemme huolissamme siitä, että on paljon sääntöjä, jotka ovat päällekkäisiä autojen tulkintaa ja sertifiointitoimissa. Pitäisi olla selkeitä äh, toimia tietyillä palveluilla, jotka johtavat siihen, että ei voi syntyä mitään eturistiriitoja. Tärkeintä on se, että moottoriteollisuus saisi selkeän säätelijän ja myöskin sertifiointivirastoilla täytyy olla mahdollisuuksia valvoa valmistajien toimintaa ja mitä ottaa se ensisijaiseksi tehtäväkseen. Niin ajattelen niitä paljastuksia, jonka mukaan valmistajat ovat johtaneet harhaan säätelyitä tai etsineet porsanreikiä säädöksistä hyvin laajassa mittakaavassa. Iso-Britannian hallitus tehdään tutkimuksia vastaisuudessa on hyvät tällaiset in-service-tutkinnat, niiden osalta on tärkeää katsoa, että niiden tulokset saataisiin julkiseksi. Kulkoneuvojen sertifiointiviraston pitää tehdä helpommaksi sidosryhmille se, että ne voivat tuoda kyseenalaisia asioita tämän viranomaisen tietoon, niin että voidaan tehdä lisäselvityksiä tarvittaessa. Ajatellen myöskin todellisia ajosuhteiden päästö, päästöjen tutkimusta, se on hyvin tärkeää sitten tämä voi johtaa siihen, että viralliset päästörajat nousevat, mutta toivon kuitenkin, että eh, viime kädessä tämä johtaa alenemiseen. Olemme pettyneitä sen suhteen, että liikenneministeriö Iso-Britanniassa eh, ei kiinnittänyt huomiota näihin päästörajoituksiin ajatellen kuitenkin, että on olemassa todisteita siitä, että poliisi voitu nopeammin leikata vaarallisia päästöviä aineita – ja olisi mahdollista pitää kiinni tästä aiemmasta virallisesta Pidämme hyvänä sitä, että liikenneministeriö on pyrkinyt panemaan voimaan maailmanlaajuista tekstisykliä että Meistä on tärkeää, että olemassa standardeja, jotka liittyvät kulkeminen kehittämisyyden kautta pitäisi myöskin vaikuttaa hintoihin kuluttajille. Voitaisiin tehdä lisää suosituksia, erityisesti siinä, että katsoisin, miten ministeriö tutkisi sitä voidaan ottaa mukaan tähän hiilidioksidipäästöjen testaamiseen todellisen ajosuhteiden elementti. VLTPllä tulemaan paljon vaikutuksia, jotka pitää tutkia huolellisesti, jotta ne johda äh, har- epävarmuuteen kulttuurin joukossa ennen kaikkea liikenneministeriön ja Iso-Britannian valtiovarainministeriön tulee tutkia vaikutuksia, joita on sillä, että tämä VLTP otetaan käyttöön autojen hiilidioksidipäästöihin ja niihin äh, valmisteveroihin, joita liittyy autoihin. Täytyy huolehtia siitä, että ajonomistajia ei, ei eh, rankaista näistä uusista järjestelyistä rahoituksellisesti. Suosituksia on saatu syyskuussa ja näistä osa hyväksyttiin, kokonaisuudessaan viisi hylättiin täysin. Me uskomme, että että ajattelen näitä korvauksia kuluttajille. On, on hyvä, että ministeriö on ottanut yhteyttä kuluttajien edustajiin ja pyrkii antamaan tukea niille, jotka pyrkivät saamaan suoria korvauksia Volkswagenilta. Olemme huolissamme siitä, että hallitus ei katso sitä, että tarpeeksi pitäisi olla lisäaskelijoita, joita eh, säätykäännösmen tulisi tehdä menettelyssä Volkswagenia vastaan. On pyritty myöskin eh, saman aikaan lisää avoimuutta typeyksiltä järjestämään meidän tekemme suositusten mukaisesti, mutta se, että kokonaan suudessaan parannettaisiin järjestelmää ja jälkeen meidän vaatimuksesta monessakin mielessä on pyritty korostamaan sitä, että tässä nyt pitäisi noudattamaan enemmänkin EU-lainsäädäntöä tyyppihyväksynnässä ja hallitus eh, ei ei ole katsonut vähän nyt sitä, miten pitkälti se voi riippumatta komissiosta itsenäisesti toimia. Pitäisi myöskin ottaa huomioon mahdollisuus niistä tahoista, jotka tarjoavat tietynlaisia teknisten tutkimusten palveluita. Sertifiointiviranomaisen toiminnon osalta on uudistuksia tulossa, mutta ei vielä ole tiedossa, miten pitkälle menevät. Hallituksen vastaus on myöskään oli merkinnyt sitä, että olisi tunnustettu se, että liikenneministeriö pyrkisi ottamaan voimakkaamman NOx-sääntöjen ottamistekijän huomioon – Olemme myöskin suositelleet sitä, että vahvistettaisiin estolaitteiden kieltoa niin, että voitaisiin myöskin äh, katsoa, missä määrin äh, tällaiset äh, päästöjen altajärjestelmät autoissa ovat sellaisia, että niissä voi olla perusteltuja poikkeuksia. Myöskään hallitus ei ole ottanut huomioon meidän johtopäätöksemme perustelusti, jotka liittyvät siitä saankaan lisää avoimuutta politiikan harjoittamiseen, että vähennettäisiin autoteollisuuden vaikutusvaltaa. Hallituksen vastauksessa todettiin, että se on yhteydessä autojen valmistajien keskustellakseen niiden kanssa päästöjenhallintastrategioista, mutta se ei kuitenkaan ota muita sidosryhmiä mukaan, kuten esimerkiksi tiedeyhteisöä. Kokonaisuudessaan katsomme, että Volkswagenin ja hallituksen vastaukset jäivät jälkeen siitä, mitä me odotimme. Tämä selkeästikin on hyvin kriittinen kysymys. Ajattelen kuluttajien luottamusta, ajattelen kansanterveyttä. Tutkinta, jonka olemme tehneet, voidaan sanoa siitä myöskin, että voimme avata tämän tutkinnan uudestaan. Ajattelen sitä, että on mahdollisesti sellaista kehitystä, joka tekisi sen perusteluksi ja tulee meille pitämään tilannetta tarkasti silmällä. Kiitokset Stuartille ja nyt vielä viimeinen vieraamme, olkaa hyvä. Kiitos tilaisuudesta tulla kertomaan lyhyesti Saksan liittopäivien tutkintavaliokunnan työstä. Tässä kuuntelin suurella mielenkiinnolla kollegojen raporttia raportteja eri maista. Ja tässä kyllä sain evästystä myös meidän työllemme Saksan liittopäiville, koska niin kuin valiokunnan puheenjohtaja jo totesi, me olemme, meillä Saksassa menettely on vielä kesken. Me itse asiassa vasta käynnistimme työmme heinäkuussa. Ja viimeiset todistajalausunnot kuullaan todennäköisesti maaliskuussa 2017, jonka jälkeen tulemme valmistelemaan kertomuksemme kesäkuussa 2017 keskusteltavaksi liittopäivien viimeisellä täysistuntoviikolla. Niin, ähm, jos olisi ollut äh, jotain tuloksia jo teille tarjoilla, sen olisin mielelläni tehnyt, mutta meillä on paljon tässä sarkaa kynnettävänä ja näin ollen äh, tässä äh, tilanne on todella vielä niin kesken, että en voi itse asiassa verrata työtä näihin muihin. Meidän lähtökohtamme Saksassa oli seuraavanlainen. Kun Volkswagen-skandaali 2015 syyskuussa paljastui, me aloimme pohtia, mistä vastuullisia löytyy. Liikenneministeri Saksassa, Alexander Dobrindt, heti sen jälkeen kun tämä Volkswagenin päästöskandaali paljastui Yhdysvalloissa, perusti Eh, liikenneministeriön alaisuuteen eh, asiantuntijatyöryhmän, jonka tuli asiaan syventyä. Tässä eh, paljastui, että vuoden 2015 loppuun asti kerättiin todella tietoa ja huhtikuussa vasta sitten loppuraportti asiantuntijakomitealta oli valmiina. Asiantuntijakomitean lopputulos ja toteama oli se, minkä monet jo tiesivätkin, että väitetyt äh, luvatut NOx-päästöt ovat kaukana todellisuudesta, todellisista ajanaikaisista päästöistä. Ja nyt tutkintavaliokunnassa keskustelemme asiasta myös liittyen sitten hiilidioksidipäästöihin, koska poikkeamat myös äh, hiilidioksidipäästöjen kohdalla ovat hyvin suuria. Niin äh, todella äh, en voi tässä nyt äh, valiokunnan puheenjohtajan huomioita esittää. Minä kuulun itse oppositioon ja oppositio Die Linke minun tapauksessani on myös mukana tässä työssä ja auton valmistajien vastaukset eivät mielestämme ole olleet mitenkään riittäviä. Vastaukset eivät olleet ollenkaan kysymysten tasalla ja kollegat ovat tässä jo viitanneetkin siihen, että kyse on historiallisen merkittävästä skandaalista. Se koskee koko autoteollisuutta, ei siis yksinomaan Volkswagenia, vaan myös muita autonvalmistajia, jotka nekin joko ovat käyttäneet estolaitteita ja näin ollen selvästi pettäneet kuluttajia valmistajia tai sitten muita ajoneuvovalmistajia, jotka sallivat sen, että poikkeamat todellisten ja väitettyjen päästöjen välillä ovat hyvin merkittävät. No niin, me sitten kun emme voineet olla tyytyväisiä tuon liikenneministeriön työryhmän työhön, vaadimme Eh, perustettavaksi parlamentaarisen tutkintavaliokunnan, joka tosiaan kesä, kesällä heinäkuussa perustettiin. Skandaali on todellakin käynnistynyt kun Volkswagenin eh, mm, edustajat Yhdysvalloissa tunnustivat, että ohjelmistoon oli rakennettu laiton estojärjestelmä, joka huolehti siitä, että todelliset päästöt eivät eh, paljastuneet julkisuuteen, vaan ainoastaan mm, laboratoriotasoiset päästöt. Ja tästä ei oikeastaan päästy sitten puusta pitkään. Haluan tämän tehdä selväksi siinä mielessä, että kun luen tämän tutkimus Euroopan parlamentin tutkintavaliokunnan kertomusta, niin komission edustajat toteavat, että typpidioksidipäästöt ovat huomattavasti korkeampia kuin sallittu, mutta silti ennen Volkswagen-skandaalia ei mukaan ollut minkäännäköistä tietoa estolaitteiden olemassaolosta. Sitten tässä on kyllä mielestäni aikamoinen aukko, koska me ähm, esimerkiksi äh, oppositiossa ja myös äh, monet kansalaisjärjestöt jo yli kymmenen vuoden ajan olemme tienneet, että näitä estolaitteita on olemassa ja että käytetään Ähm, meillähän oli Yhdysvalloissa vuonna 1998 äh, rekkoihin liittyvä skandaali ja tuolloin myös langetettiin kovia rangaistuksia, mutta silti tässä äh, tilanne on jatkunut ja me olemme tietenkin kovaa vääntöä käyneet ja autoteollisuus on pyrkinyt meihin myös kovasti vaikuttamaan. Äh, me tosiaan yritämme maaliskuuhun mennessä nyt vielä hankkia lisää tietoa siitä, missä oikein on menty. Seikka, jota myöskään ei voida hyväksyä, ja tästä on olemassa mielipideeroja, siis 715 EU-asetus ei selvästikään ole kyllin selvästi määritellyt sitä, mikä on laitonta ja mikä ei. Osa tutkintavaliokuntamme jäsenistä katsoo, että aivan ilmiselvästi laki sanoo, että estolaitteiden käyttö on täysin kiellettyä ja että ajoneuvot jotka eivät, tietyissä, ja eivät tietyissä olosuhteissa kunnioita päästörajoituksia, niin tämä johtuu siitä, että tietyissä lämpötiloissa on suojeltava ajoneuvon moottoria. Näin katsovat siis toiset. Ja tässä nyt on aivan ilmiselvä ero myös valiokunnassa merilähestymistapojen välillä – ja sitten kolmas seikka, joka itse asiassa viekin meitä jo ehkä hiukan päätelmien suuntaan, on seuraava. Tilanne on nyt se, että erityisesti RDE-testien käyttöönotto tätä pidetään yleisesti hyvänä ja toivottavana. Äh, haluamme tietää todellisista ajonaikaisista päästöistä, mutta jälleen joudumme havaitsemaan, että autoteollisuus pyrkii vaikuttamaan tilanteeseen, äh, jotta jotta raja-arvot ja määräykset olisivat sellaisia, että tietyissä olosuhteissa, tietyissä tilanteissa asetetut päästörajat sitten kuitenkin olisi sallittua ylittää. Neljännessä RD-paketissa, kun puhutaan tästä vaatimusten mukaisuustekijästä ja sen kunnioittamisesta, niin nyt on tarkoitus tietyissä olosuhteissa mahdollisesti soveltaa toisenlaista lähestymistapaa voidakseen ylipäätään kunnioittaa raja-arvoja. Eli kyllä tässä vielä on tiettyjä, tiettyjä kistakapuloita, joista me tuolla omassa tutkintavaliokunnassamme yritämme ottaa selvää ja saman aikaan sel- selvät säännöt kansalaisyhteiskuntaa, kansalaisjärjestöjä on kuultava, mutta luonnollisesti myös autoteollisuuden edustajia sekä vastuutahoja, liittovaltion viranomaistahoilla sekä ministeriössä. Sitten vielä viimeinen seikkani, kun nyt puhutaan, ei, muutoinkin toisin. Ainakin yhdeltä kollegalta kuulin, että on hyväksytty yksimielisesti mietintö ja me oletamme, että näiden tutkintavaliokunnan kiistojen vuoksi Saksan liittopäiviltä ei varmastikaan tule yksimielistä mietintöä, vaan varmasti sitten myös vähemmistökanta ja näin ollen vähemmistöön jäävä taho valiokunnassa todennäköisesti tulee toimittamaan sitten omat päätelmänsä. Me haluamme kunnianhimoiset, hyvät, toimivat määräykset, koska haluamme ajaa kansalaisten terveyden etua sekä kuluttajien etua. Haluamme mahdollisimman selkeät, tarkat, mutta myös samalla tiukat määräykset ja päästörajat kansalaisten edun nimissä. Emmekä halua sallia minkään näköisiä mahdollisuuksia poiketa näistä tiukoista määräyksistä porsa-reikien kautta vetoamalla vaatimusten mukaisuustekijän. Tämän lisäksi oikeusministeriö Saksassa mm, pyrkii käynnistämään mm, hankkeen, joka ei vielä ole onnistunut, eli tällaisen ennakkokanteen. Kuitenkin kun katsotaan kuluttajien etua, niin tarvittaisiin myös kansalaisille edullinen korvaus ja seuraamusjärjestelmä niin, että kaikki yksittäiset tahot eivät joudu kannetta nostamaan yksin. Tarvittaisiin vastaavanlainen järjestelmä kansalaisten oikeuden toteutumiseksi kuin Yhdysvalloissa on, eli joukkokanne. Kiitos puheenjohtaja. No niin, kiitos teille. Suuret kiitokset Perens ja kiitos kaikille kollegoille eh, eri jäsenvaltioiden eh, tutkinta- ja erityisvaliokunnista. Ja nyt käynnistämme keskustelun. Kyse on keskustelusta, ei siis kuulemisesta. Anna teille kolmen minuutin puheenvuorot ja tämän jälkeen sitten kansallisten parlamenttien kollegaamme voivat vastata huomioihin. Ja ensimmäisenä nyt esittelijämme, heistä ensin Giseke. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtajaa siitä, että saan puheenvuoron. Kiitokset kaikille kollegoille, jotka tulivat tänne Batu, Jadan, Herra Stewart ja Berens. Tämä on hienoa, että olette täällä ja me huomasimme, että te olette olleet erittäin ahkeria. Osittain raportit ovat jo valmiina, mutta nyt meillä on 120 suositusta Saksasta, 59 Belgiasta ja kahdeksan yhdistänsä kuningaskunnasta, mutta Saksassa tilanne on vielä hiukan vaiheessa, mutta kollega, valiokunnan puheenjohtaja Beres, varmastikin sitten kun ensi vuonna äh, nämä johtopäätökset tulevat Saksasta, niin on täällä. Oletteko te nyt valiokunnan puheenjohtajana täällä vai, äh, vai vasemmiston edustajana paikan päällä? Mr. it's not a hearing, so we just do an... Tämä ei ole kuuleminen, vaan tässä nyt saatte puheenvuoron ja sitten vastaus kysymykseen tulee sen jälkeen. Niin, olisin saanut vastauksen tähän kysymykseen, mutta hänen täytyy vastata siihen sitten myöhemmin. Eli kysymys on, että mikä teidän toimenne nyt tänään on täällä. Tätä kysymyksen asettelua, formaattia täytyy hiukan nyt sitten ilmeisesti muuttaa. No sitten, Rova Bato, minulla on kysymys teille. Aivan kuten te, olen samaa mieltä siitä, että on olemassa esteitä asiantuntijoiden kuulemisessa. Ranskassa varsinkin meillä oli suuria ongelmia Rova Royalin kanssa, joka ministerinä ei ensin edes halunnut tulla paikalle. No sitten hän kuitenkin tuli, sitten hän tuli myöhään, hänellä oli vain vähän aikaa. Ja sitten käytännön työssä ei ollut sellainen vaikutelma, että hän olisi Äh, halunnut edistää meidän työtämme mitenkään erityisesti. Äh, vastaukset äh, kirjallisiin kysymyksiin, jotka valmistelevat näitä menettelyjä, tulivat vain, vasta edellisenä iltana, ikävä kyllä vain ranskaksi, joten hän ei kovinkaan paljon halunnut meitä tukea tässä työssämme. Mutta tästä raportista ja suosituksesta kuitenkin kävi ilmi, että mitä tulee markkinavalvonnan haasteisiin tai puutteisiin, niin ja että pidätte tärkeänä sitä, että saataisiin eurooppalainen viranomainen, mekin tuemme sitä, mutta täällä valiokunnassa ja myöskin muualla, esimerkiksi liikenne- ja ympäristö, sisämarkkinavaliokunnassa, käydään ristiriitaista keskustelua eurooppalaisen viraston merkityksestä, koska sitten on vain yksi eurooppalainen foorumi, sanotaan, että harjoitetaan vain tietojen vaihtoa. Tämä ei liity mitenkään tähän tutkintaan liittyvään kysymykseen, vaan, vaan teidän käsityksen, että miltä tuollainen eurooppalainen virasto näyttäisi ja millaisia toimivaltuuksia sillä tulisi olla pitkällä aikavälillä. Ja tämä virastokysymys menee myöskin Belgian kollegalle, miten tämä nähdään ikään kuin Belgian näkökulmasta. No Saksan näkökulman tunnen jossain määrin, mutta ministerineuvoston puolelta täällä on kova vastustusta. No tässä tietysti erityisen kiinnostavaa on se, että jos tässä vaaditaan enemmän eurooppalaista toimivaltuutta ja vahvoja instituutioita, niin tietysti Britannian kanta olisi aivan erityisen jännittävä. Mitä Brexitin jälkeen, tuletteko mukaan eurooppalaisen virastoon, koska sittenhän meidän pitää Brexitin kohdalla saada aivan erityinen luku liittyen ilmanlaatuun ja totta kai me tekisimme näin, koska me haluaisimme Iso-Britannian mukaan tähän puhtaaseen ilmaan ja ehkä tässä löydetään jotakin muita yhtä, yhteneväisyyksiäkin. Tässä ensimmäiset kysymykset. Pahoittelut puheenjohtaja, että en heti kät menettelyssä tätä formaattia toteuttanut, mutta olen niin tottunut siihen, että heti esitämme tällaisia tiedustelukysymyksiä, niin olin siinä moodissa, mutta nyt lähden kollegiaalisemmin tähän mukaan. <laughs> ymmärrän hyvin, ymmärrän hyvin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Herbrandi. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja ja monet kiitokset kaikille kollegoille siitä, että he ovat täällä tänään. on erittäin iloinen siitä, että olette täällä nyt, kun teidät on tänne kutsuttu. Minun kysymykseni on aika suora ja olen utelias kuulemaan, onko teillä todisteita siitä, mistä minä kysyn. Nimittäin viime kädessä olemme nähneet, että komission sisällä on suuri taistelu ympäristösuuntautuneimpien, kansanterveyteen suuntautuneimpien ihmisten ja sellaisten ihmisten välillä, jotka ovat enemmän talouteen suuntautuneet Ja viime kädessä totta kai näiden kahden välillä syntyy jonkinlainen ratkaisu. On selvityksiä, jotka todistavat, että näitä ilmanlaatutavoitteita ei saavutettu siksi, että ne kaikkia dieselautoista syntyy voimakkaasti päästöjä. Oletteko havainneet omissa tutkimuksissanne mitä todisteita siitä, että ministeri talousministeriöt tai vastaavat, että ne olisivat asettaneet talouden etusijalle työpaikat, miljoonat työpaikat, joita autoteollisuudessa on. Onko niitä katsottu niin paljon tärkeämmiksi kuin äh, EU-lainsäädännön tiukkaa soveltamista, joka koskee nimenomaan autosta lähteviä päästöjä? Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Dans. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset. Ja mukavaa, että kansallisten parlamenttien kollegat ovat tulleet vieraaksemme. Äh, mukavaa, että hyväksyitte kutsumme. Äh, Mikään pakkohan ei olisi ollut. Ja se, että vielä pitäydytte kymmenissä minuutissa kukin esityksessä meillä olisi teiltä kyllä opittavaa, mitä puheenpitoon tulee vaikuttaa siltä. Joka tapauksessa äh, kysyisin teiltä kaikilta neljältä vieraltamme nyt että katsotteko, että tarvitaanko ensinnäkin tiukempaa lainsäädäntöä ja toiseksi tulisiko vastuu rajanvedot tehdä huomattavasti selvemmäksi. Näin teiltä ymmärsin. Kun puhutaan Belgian, Ranskan ja Saksan puheenvuoroista, niin katsotteko, että tarvittaisiin lisää koordinaatiota Euroopan tasolla? Ja sitten Stuartilta haluaisin kuulla ajatuksesta eurooppalaisesta virastosta. Olisiko tämä ehkä se tie, jota voitaisiin kulkea, olisiko se rakentava tie, ja jos näin olisi, niin olisiko yhdistynyt kuningaskunta mahdollisesti mukana tässä yhteistyössä. Lisäksi olisi kiinnostavaa kuulla teiltä juuri Stewartilta, kun puhutaan Euroopan unionista eroamisesta, eh, olisiko tästä siis etua autoteollisuudelle, pääsisi, eh, lainaan teitä tällaisista kömpelöistä määräyksistä eroon. Mitkä tällaiset kömpelöt määräykset ovat, joista haluaisitte eroon ja uskotte meidän pääsevän eroon, kun EU-ero tapahtuu? Sitten äh, yleisesti ottaen, onkohan niin, että avoimuuden puute on ongelma? kun ajatellaan hallituksia, parlamentteja, niiden liikennevaliokuntia ja sitten autoteollisuutta ja näiden välistä tietojen vaihtoa. Ja ehkäpä Stuart voisi vielä vastata, että onko yhdistynyt kuningaskunta nyt mahdollisesti tulossa entistä avoimemmaksi lähtiessään Euroopan unionista? Vai tehdäänkö edelleen jatkossakin diilejä autoteollisuuden kanssa suljettujen ovien takana, siis hallitusten ja autoteollisuuden välillä? Mitä mieltä olette siitä, että yksi autovalmistaja voi pyytää erityiskohtelua ja sitten muut seuraavat perässä? Sitten kysyisin vielä harmonisoinnin ja sääntelyn tasosta. Kaikkihan ymmärrämme, että autoteollisuus on hyvin yhteen liittynyt ja kaikki olemme siitä riippuvaisia. Se toimii kaikkialla Euroopassa. Mitä mieltä olette ympäristöstandardeista? Tulisiko ne sitten valita pienimmän yhteisen nimittäjän pohjalta? Ja jos esimerkiksi joku polkee näitä standardeja, niin pitäisikö sitten tämän jäsenvaltion autovienti muihin maihin estää? Kiitoksia teille ja seuraavaksi edustaja Niedermayer. Kiitoksia. Minäkin haluaisin tässä ja saman huomion kuin kollegat, että on hienoa, että olette täällä. Arvostan sitä. Haluaisin ottaa kaksi asiaa esille, jotka ovat olleet täällä parlamentissa käsillä jossain määrin. Ja haluaisin kuulla, miten niitä mahdollisesti on pohdittu kansassa parlamentissa. Ensimmäinen liittyy näihin todellisiin ajonaikaisiin päästöihin, RDE-hen. Monet parlamentissa ovat tyytyväisiä siihen, että vaatimusten mukaisuustekijä on asettu melko korkeaksi. Missä määrin tästä on käyty keskustelua? Oletain, että komissio esitti oman tutkimuksensa ja minun ei varmastikaan tarvitse toistaa, että nämä RDE -t ovat avainasemassa siinä suhteessa, että voidaan varmistaa että ympäristö ei kärsi liikaa ajoneuvoa ajaessa. No sitten toinen asia liittyy siihen, että miten yritykset ovat mukana näissä päästöskandaaleissa, skandaaleissa, varsinkin kun osoitettiin, että ne olivat maksaneet kompensaatiot, joillekin Euroopan ulkopuolisille asiakkaille, koska ne eivät ole kovinkaan innokkaita tutkimaan tätä Euroopassa ja tämä tietysti vaikuttaa myöskin siihen asiaan, miten näitä autoja voitaisiin muuttaa siten, että voitaisiin vähentää niiden aiheuttama haitta ilmanlaadulle. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Görling. Kiitos. Kiitos kaikille. Haluan todellakin kiittää. On mukavaa, että voi käydä ajatusvaihtoa muista muiden parlamentaarikkojen kanssa. Minun kysymykseni itse asiassa ovat samansuuntaisia kuin mitä kollegat ovat jo esittäneet. Me teemme yhteistyötä kysymysten ratkaisemiseksi. Meillä on omia henkilökohtaisia haasteitamme siinä, kun katsomme sitä, miten suhtaudumme tähän järjestelmään. Ja voin todeta, että saksalaisessa puheenvuorossa me nousi esille myös sellainen vaikutelma, että yleiset havainnot ovat hyvin samankaltaisia, mutta on tyytymättömyyttä siis siinä, siihen, miten yksittäiset hallitukset ovat tätä asiaa hoitaneet vuosien saatossa. Tyytymättömyyttä siihen, miten ne ovat suhtautuneet erityisesti Volkswageniin ja tähän skandaaliin. Ja sitten joitakin yksityiskohtia, mutta minä tietysti tunnen paremmin vain Iso-Britannian yksityiskohtia, koska olen lukenut tämän raportin, se on yksityiskohtaisia esityksiä siitä, miten voitaisiin edetä. Ja minä vain mietin sitä, voisiko kommentoida sitä, että meillä on tällaista tyyppi lainsäädäntöä menossa tämän parlamentin lävitse, jotka liittyvät erityiseen esitykseen, joka on lähtöisin komissiosta. Ja tällä tavoin me työskentelimme täällä eh, silloin, kun on kysymys uudesta lainsäädännöstä. Ja minä kuulen tällaista raivoa ja turhautuneisuutta, mutta onko tämä muuttanut sitä, miten teidän omat parlamenttinne käsittelevät tulevaa kehitystä, koska nythän on lainsäädäntöä ja on prosesseja, joissa se menee parlamenttien lävitse ja jäsenvaltioiden hallitukset voivat esitellä ja ovat olleet yhteydessä parlament, omiin Euroopan parlamentin jäsenissä. Britannian hallitus ei ole tehnyt tätä tässä. Me, meillä on myöskin jäsenvaltion hallituksia neuvostossa tässä vaiheessa, ehkä tällä viikollakin, en tiedä mikä aikataulu, keskustelemassa siitä, miten tämä prosessi tulee etenemään. Jälleen kerran asiantuntijat, virkamiehet, jotka ovat täysin irti jäsenistä itsestään, jotka ovat valittuja, ja joiden pitäisi huolehtia kuluttajien kansalaisten huolenaiheista, ja nämä ovat kaikkia niitä asioita, joihin jos tekin teistä olitte tämän huolissaan siitä, miten tämä vaikuttaa kansalaisiin, niin voisiko kysyä nyt siis näiden hyvin vaikuttavien raporttien tuloksena, onko teillä ehdotuksia siitä, miten parlamentteina te olisitte osallisena prosessissa, jossa kehitetään Euroopan lainsäädäntöä, niin että olisitte mukana siinä jo varhaisemmassa vaiheessa, sillä jos te olette tyytymättömiä siihen, mitä me sovimme tyyppihyväksynnästä, ja täällä Euroopan parlamentissa meillä on hyvin erilaisissa määrin tällaista vastuuta kuin teillä on parlamentaarisessa demokratiassa, niin jos te olette tyytymättömiä tulokseen, niin onko teillä sanottavanne, miten te, miten te ehdottaisitte, että teillä olisi mahdollisuus sanoa oman sananne asiaan? Te, nyt teillä olisi tilaisuus siihen. Onko teillä mitään suunnitelmia muuttaa sitä, miten te voitte vaikuttaa tällaisiin asioihin, joilla on hyvin pitkä vaikutus. Siis ne päätökset, jotka tehdään Brysselissä, niillä on todella hyvin pitkälle menevä vaikutus. Kiitokset sitten edustaja Herbrandi. Kiitos puheenjohtaja. Nyt en puhukaan esittelijänä, vaan liberaaliryhmän edustajana, jotta vieraamme ymmärtävät, miksi olen jälleen äänessä. Kaksi kysymystä. Me kovasti keskitymme siihen, mitä menneisyydessä on tapahtunut ja mitä pitäisi muuttaa sitten tulevaisuutta silmällä pitäen menneisyyden ongelmien välttämiseksi. Mutta kun meillä on edelleen tämä valtava ongelma eli nykyautokanta, me tiedämme, että nykyinen autokanta, sen päästöt ovat huomattavasti moninkertaiset sallittu verrattuna ja olemme aika kriittisesti suhtautuneet Euroopan komissioon, mutta myös moniin jäsenvaltioihin katsoneet, että ne eivät ole toimineet nykyisen autokannan suhteen Volkswagen-skandaalinkaan jälkimainingeissa. Oletteko omissa tutkimuksissanne puuttuneet tähän ja onko teillä siitä mitään sanottavaa? Sitten toinen kysymykseni liittyy täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa. Useinhan tämä ongelma on näkyvillä, eli ähm, työjako Euroopan ja kansallisen tason välillä on joskus hiukan epäselvä, mutta tässä äh, tältä osin omassa valiokunnassamme olemme jo todenneet, että että aivan ilmeistä on, että täytäntöönpano, ottaminen osaksi lainsäädäntöä ja täytäntöönpano jäsenvaltioissa kyllä yskähtelevät. Kysyisinkin, että oletteko tulleet samaan päätelmään kuin me ja suhtaudutteko kriittisesti omaan jäsenvaltionne hallituksen toimiin täytäntöönpanon osalta? Sitten kun puhutaan esimerkiksi paremmasta vertaisarvioinnista jäsenvaltioiden välillä, niin jos nyt katsoo vaikkapa eh, Saksan ja Italian välistä toimintaa, niin vertaisarviointi kahden jäsenvaltion välillä ei aina välttämättä eh, saa hyväksyntää toisessa jäsenvaltiossa. Minulla eh, EUsta on kyllä sellainen kokemus, että vertaisarviota jäsenvaltioiden välillä ei oikeastaan toteudu, tapahdu. Luottaisitteko te vertaisarviointijärjestelmiin, järjestelyihin omien tutkimustenne perusteella? Kiitos. Kiitoksia ja seuraavaksi puheenvuoro saa edustaja Lopes. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Espanjaa. Haluaisin kiittää teitä todellakin erittäin vilpittömästi näistä puheenvuorosta, jotka liittyvät Dieselgateen, kun työt ovat edistyneet, johtopäätökset, joita on esitetty täällä tänään, joita te olette estäneet täällä omien parlamentaarien edustajien riippumatta siitä, mitä puolueita te edustatte, niin äh, nämä ovat todellakin kysymyksiä, joissa on paljon objektiivisuutta. Espanjan osalta valitettavasti Espanjan viranomaiset eivät ole kiinnittäneet huomiota äh, mitenkään avoimesti ja näkyvästi tähän skandaaliin ajatellen alkuperäistä komission esittämää tietysti on katsottu, että komissioviranomaiset ovat katsoneet erot, jotka on olemassa realisten päästöjen edustettujen päästöjen välillä ja pyytäneet, että jäsenvaltiot toimisivat autoteollisuuden kanssa tässä asiassa. Te olette omissa esityksissänne erittäin selkeitä, mutta haluaisin kuitenkin tietää teidän mielipiteenne joistakin kysymyksistä erityisesti. Ensinnäkin kuluttajista. Kuluttajat Euroopassa selkeästikin ovat syrjittyjä suhteessa amerikkalaisiin asiakkaisiin, mitä tulee nimenomaan korvauksiin. Miten te näette tämän tosiasian? Ja uskotteko, että me tarvitsemme uudet eurooppalaiset kuluttajansuojelun puitteet silloin, kun on kysymys eh, jäsenvaltioiden toimimattomuudesta tai siitä, että autoalan yrityksiä ei rankaista? Sitä haluaisin myöskin tietää, oletteko te joutuneet minkälaisen teollisuuden harjoittaman painostuksen kohteeksi, siis autoteollisuuden. Esimerkiksi eh, sen, eh, siinä mielessä, että katsottaisiin, miten työllisyyttä voitaisiin säilyttää. Olemme voineet nähdä, että miten eh, tämä on vaikuttanut esimerkiksi työoikeuteen ja työehtojen alentamiseen tällä sektorilla ja investointeihin. Ja äh, tärkeää olisi, että Euroopan teollisuudessa voisi olla paljon kilpailukykyisemmin, paljon puhkea, paljon puhtaampi ja paljon parempi. Mitä tulee sitten nokseihin, voidaanko, voiko tämä toistua hiilidioksidin ja muiden äh, saastuttavien päästökaasujen tapauksessa, ja äh, ovatko, tarvitaanko sitten myöskin tiukempia, täsmällisempiä sääntöjä? Mr. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Eichhout paljon kiitoksia ja kiitokset kaikille kollegoille, jotka ovat nähtävästi samassa tilanteessa. Eli kun nyt tällaista tutkimusta tehdään, niin johtopäätökset ovat samankaltaisia, ja kun ajatellaan viranomaisten riippumattomuutta, eturistiriitoja ja kaikkea tätä. Mutta samanaikaisesti viranomaisten reaktiot ovat olleet melko huonoja. Ja tässä kysymys äh, herra Stewartille. Kun viittasitte äh, hallituksen vastaukseen tähän tekemänne työtön, niin kuulin paljon, että hallitus ei kiinnittänyt huomiota, ei ottanut huomioon. No mikä nyt on sitten se, mitä te voitte tehdä, koska tämä kuulosti hiukan siltä, kuin ikään kuin hallitus sanoisi, että paljon kiitoksia tekemästänne työstä, ihan hienoa, mutta emme tee paljonkaan muutoksia. Eli tämä ei mielestäni ole oikea tapa käyttää tätä tekemänne työtä. Ja meillä on myöskin sama haaste. Me saamme komissiosta vastauksen. Ehkä viestivät eh, hiukan eh, eri tavalla kiertävät näitä asioita, mutta mitä te voitte tehdä, että varmistatte, että hallitus eh, saa enemmän tätä valvontaa aikaiseksi? Mutta pari asiaa vielä. Rova Batto, paljon kiitoksia suosituksistanne. Näin täällä valiokunnasta yhden selkeän suosituksen, että luotaisiin eurooppalainen virasto, että se on tarpeen, näin toteatte tuossa raportissa. Voisitteko hiukan tehdä selkoaksi siitä, että miten päädyitte tuohon johtopäätökseen valiokunnassanne, koska me käymme myöskin tätä keskustelua, eli tätä riippumatonta eurooppalaista virastoa kaavaillaan, joka valvoisi ja haluaisin kuulla teidän perustelunne, se voisi hyödyttää meitäkin. Ja sitten toinen kysymys myöskin, Rova Bato, olette mainitsitte Äh, tämän päätöksenteko-ongelman TCMV, eli näissä teknisissä työryhmissä. Meillä oli mielenkiintoinen kuuleminen äh, Madame Royalin kanssa muutama viikko sitten, ja vaikutti siltä, että on äh, ranskalaisia virkamiehiä työryhmissä, jotka tekevät päätöksiä riippumatta siihen, että mitä mieltä ministerit ovat. Ja koska tekin olette ollut ministeri, niin voitteko kertoa, miten tämä toimii Ranskassa? Monissa muissa maissa on niin, että virkamies ottaa kantaa, ottaa sellaisen kannan, mikä hallituksella on, mutta ehkäpä Ranskassa tilanne on täysin erilainen. Tämä on minulle hiukan epäselvää, eli se olisi hienoa kuulla, miten tämä toimii Ranskassa. No sitten Madame Jadan suosituksissanne te viittaatte parempaan ja riippumattomaan valvontaan. Johtopäätös on hiukan epämääräinen no siis hiukan parempi ja riippumattomampi, mutta voitko kertoa hiukan lisää? Koska tämä nyt on muotoiltu näin, no voimme olla siitä samaa mieltä, mutta ehkäpä tähän voisi saada hiukan lihaluiden ympärille. No sitten vetoatte myöskin siihen, että suoritettaisiin tällaisia sattumanvaraisia tarkistuksia autoille käytön aikana. Tämä on tärkeää ja tästä käydään keskustelua myöskin RDE-teknisen työryhmän neljännen paketin osalta. Miten varmistatte, että Belgian hallitus myöskin pyrkii edistämään tätä, koska mehän tiedämme, että Eurooppahan ei ole tunnettu siitä, että tehdään tällaisia sattumanvaraisia testiä. 28 jäsenvaltioita pyrkivät tekemään tämän ja sitten se ei ole enää mitenkään sattumanvaraista. Eli miten nyt sitten Belgian hallitus sitten pyrkii tämän tekemään? No sitten saksalaiselle brittikollegalle Tämä liittyy tähän kylmäkäynnistykseen, kumakäynnistykseen, lempiaiheeseen, niin molemmat hallitukset tekivät hyvän tutkimuksen tähän aiheeseen liittyen ja totesivat brittihallitus, että 32-38 äh, autossa lämminkäynnistys aiheutti korkeammat päästöt ja Saksassa 48-53. Nyt todettiin, että tämä, että että silloin kun moottori on lämmin, päästöjä olisi enemmän kuin silloin kun se on kylmä. Kaikki asiantuntijat sanovat, että tämä on täysin epäloogista. Kylmä moottori, sen päästöt ovat suuremmat ja näin ei tapahtunut. Ja EPA tutki tätä sitten tarkemmin valitettavasti ja Saksan liikenneministeri ja Britannian liikenneministeri tekivät kumpikin johtopäätöksen, että ei mitään ongelmaa, kaikki toimii hyvin. Olin hiukan yllättynyt, herra Stewart, että teidän raporttistanne en löytänyt mitään viittausta tähän, vaikka tämä on niin selkeä osoitus estolaitteista, mutta että tätä asiaa ei seurattu. Miksi päästitte tämän näin läpi? Ja sitten herra Berensille, mitä teette, jotta voitte varmistaa, että Saksan liikenneministeri suorittaa tätä jälkivalvontaa, koska äh, sääntelyviranomaiset päästävät tämän luistamaan käsistään – toivon, että teidän valiokuntanne todellakin toimii tiukasti Saksan liikenneministeriön suuntaan tässä aiheessa. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Evi. Olkaa hyvä. Ringrazio anche da parte mia per essere qui. E- niin, kiitoksia. Ja mukavaa, että olette tulleet kuultavaksemme aina eh, kaikki jäsenvaltiot eivät ole olleet valmiit tekemään yhteistyötä kanssamme. Esimerkiksi Italia ei, vaikka sielläkin tutkintavaliokunta on kyllä ollut. No niin, kysymyksiini. Oletteko tutkimuksissanne eh, painottaneet eh, ajoneuvovalmistajien saamaa rahoitusta eri jäsenvaltioissa? Rahoitusta, jota kyllä on ollut saatavilla vuosien ajan. tai sitten toisinpäin käännettynä, onko asiaan liittynyt epäselvyyksiä vai onko niin, että mitään epäselvyyksiä ei ole ollut. Puhun tässä nyt erilaisista toimista, esimerkiksi romutuspalkkioista – ja eh, niin edelleen. Eli onko ollut epäselvyyksiä näissä rahoitustuissa, joita jäsenvaltioissa on maksettu? Ehkäpä nämä ovat olleet jopa laittomia tai luvattomia joissain tapauksissa. Sitten kysymys, jonka Brandikin tässä jo esitti olemassa olevasta autokannasta tällä hetkellä Euroopassa on todella valtava, valtava auto kanta ja nämä monet näistä ajoneuvoista tulevat äh, olemaan äh, liikenteessä teillämme varmaan ainakin tuonne vuoteen 2021 asti äh, ennen kuin sitten RDE-paketti, vaatimusten mukaisuus, määräykset kaikki ovat käytössä. Onko teillä ajatuksia siitä, mitä Miten voitaisiin puuttua liikenteessä oleviin ajoneuvoihin, esimerkiksi retrofitting, eli esimerkiksi dieselajoneuvojen äh, parantaminen ympäristöystävällisemmiksi? Kiitoksia. Näin, tämä oli ensimmäinen kysymyskierros, mutta jos sallitte, niin äh, kysyn tässä saman tien, että onko muilla jäsenillä vielä kysyttävää, niin että toista kierrosta ei ehkä tarvita pikemminkin voisimme nyt kuulla kaikki kysymykset ja tämän jälkeen sitten nämä vieraamme voivat vastata. Edustaja Henkel, olkaa hyvä. Deutsch sprechen. Puhun saksaa. Aluksi minulla olisi kysymys, että oletteko tekin huomannut, että täällä jatkuvasti yritetään tätä Volkswagen-skandaalia, jota me kaikki arvostelemme, sekoittamaan muihin ongelmiin, joita on havaittu eroja laboratoriokokeiden ja tieliikenteen, tieliikenteen päästöjen välillä? Tämä ensimmäinen kysymys. Ja sitten toinen on selvää, että Euroopan komissio on sallinut päästöjen hallinnan pois päältä kytkeytymisen moottorien suojelemiseksi. Minä kysyin aikoinaan tuolloiselta teollisuuskomission jäseneltä Verhoikenelta, olivatko nuo säännöt liian epämääräisiä ja voisiko tämä olla syy siihen, että esimerkiksi 22 minuutin jälkeen Fiatissa voi tämä käsittelyjärjestelmä kytkeytyä pois päätä tai Opelin tapauksessa alle 17 asteessa. Ja uskotteko te, että tällainen sääntö johtaa siihen, että autojen rakentajat eivät sitten ponnistelekaan saadakseen parempia ratkaisuja aikaan sille, jos he voivat tämän käsittelyjärjestelmän kytkeä pois päältä suojellakseen moottoria, niin sen tulokset ovat kontraproduktiivisia. Oletteko te vakuuttuneet tästä myös? Ja vielä lopuksi, oletteko te huomanneet, että, että Transport and Environment, eurooppalainen kansallisjärjestö, on julkaissut tilaston – todellisista päästöistä ja että juuri tämä saksalainen autollisuutta on erityisesti syytetty, että se on menestynyt tässä huomattavasti paremmin kuin muut autojen valmistajat. Okay, thank you very... Kiitos paljon. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näyttäisi olevan, joten nyt kansallisten parlamenttien edustajat samassa järjestyksessä kuin aloitimmekin. Voitte vastata kaikkiin esitettyihin kysymyksiin ja huomioihin. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Minä yritän nyt vastata lyhyesti kaikkiin kysymyksiin pahoittelut, etten nyt tässä sano nimeäni, koska en välttämättä osaa ääntää näitä. No me tuemme erittäin paljon teidän työtänne ja Ranska tässä toimii yhdenmukaisesti Euroopan parlamentin kanssa ja tässä on todella suuri, suuri samankaltaisuus nähtävissä ja hienoa, että teillä oli mahdollisuus myöskin kuulla Ranskan liikenneministeriä, sillä meidän valiokuntamme ei kuullut häntä. Me kuulimme liikenteestä vastaavaa olevan ministeriä, mutta me, tämä ei kuitenkaan estänyt meitä seuraamaan teidän työtänne myöskin ympäristöministeriön kanssa. Ja palaan lopuksi sitten vielä tähän virastokysymykseen. Se, että onko meillä todisteita, kun ajatellaan sitä, että diesel vaikuttaisi erityisesti tähän terveyteen, eli 87 äh, oli, esitin tällainen raportti Ranskassa, joka liittyi syöpään ja dieselpäästöihin ja, äh, ja sen ajan tutkimusministeri äh, tämän esitti 2012, olin ympäristö- ja energiaministerinä ja silloin tehtiin WHOn päätös luokitella nämä dieselpäästöt syöpäaiheuttavaksi. Ja tässä oli erittäin suuri konfrontaatio ja tämä aiheutti sitten sen, että tässä tehtiin tiettyjä johtopäätöksiä ja näin me halusimme tehdä tämän meidän työmme kanssa. Ja painotan tätä, eli tässä täytyy ymmärtää, miksi, mitkä ovat nämä teollisuuden teollisuuden eh, realiteetit, että mennään tehtaisiin ja pyritään ymmärtämään, miksi on tällainen blokki, eh, pyritään tekemään muutoksia. Ja tämä todellakin eh, vaikuttaa hyvin paljon Ranskassa teollisuuteen. Haluan myöskin sanoa, että ei pidä myöskään unohtaa sitä edistystä, mikä on tehty esimerkiksi näiden filtereiden kanssa ja myöskin, että tätä teknologiaa on käytetty autossa ennen kuin se on tehty pakolliseksi Euroopassa. Eli pyritään nyt ymmärtämään, mistä tämä johtuu ja miten siitä päästään eteenpäin. Ja tässä nyt ei siirrytä dieselistä bensiin, vaan sellaiseen, sellaisiin ajoneuvoihin, jotka toimivat esimerkiksi vedyllä tai sähköllä eikä pitäisi nyt antaa kansalaisten uskoa, että pitäisi ruveta käyttämään bensiiniä, koska sieltä tulee pienhiukkasia kymmenen kertaa enemmän kuin dieselajoneuvoista. Eli sitten tässä jouduttaisinkin uuteen skandaaliin. No sitten tätä lainsäädäntöä ei ole toiminut riittävästi Ranskassa me olemme identifioineet hyvin paljon puutteita Ranskan lainsäädännössä. Esimerkiksi takaisinvedot eivät ole pakollisia. Ja teemme koko joukon ehdotuksia Ranskan osalta. Ja totta kai tässä myöskin Euroopan sääntelyä täytyy muuttaa ja Ranskassa on mahdollisuus eh, tehokkaasti pyrkiä valvomaan markkinoita. Me olemme tehneet lukuisia ehdotuksia. Nämä, näitä voidaan tehdä eri osapuolten taholta lainsäädännön tehostamiseksi. Esimerkiksi se, että takaisinvedot tehtäisiin pakolliseksi. Tämä on yksi säädös. No sitten TCMVstä Ranskan kanta on kiistaton. Tämä äh, raportti validoitiin 6.10.2015 kyseessä on poliittinen päätös, jonka Ranska teki. Tämä oli komission päätöksen vastainen, eli tässä puolettiin tuota toista päätöstä, joka sitten hyväksyttiin liittyen vaatimusten mukaisuustekijään. Eli virkamiehet eivät tee näitä poliittisia päätöksiä, niin todellakin Ranska ryhtyi tai toimi aktiivisesti tämän kompromissin osalta. Ja myöhemmin sitten se totesi, että tämä, tässä on poliittinen ongelma. Tämä tapahtui että eh, parempi, että se tapahtui myöhemmin kuin ei ollenkaan, mutta ymmärsin kyllä, mikä tämän keskustelun luonne oli. No sitten ajoneuvokannan uudistaminen. Tämä on tietysti keskeinen ympäristö ajatellen Ranskassa. Uudet autot, kun tulevat markkinoille, ihmiset käyttävät näitä entistä enemmän. 61 prosenttia autosta on dieselautoja ja niissä ei ole mitään filtreitä. Eli tässä nyt on tarkoitus nopeuttaa ajoneuvokannan nopeuttamista, uudistamista. Tämä on tärkeää, kun ajatellaan raskaita hyötyajoneuvoja, mutta ei esimerkiksi muita, ei teknisestä eikä talouden kannalta. No sitten, mikä liittyy tähän ohjelmistoon, huijausohjelmistoon, koko työssämme minä kieltäydyin sekoittamasta asioita, eli tätä käyttöä Eli tätä äh, huijauslaitteiston käyttöjä ja tietysti muutkin ohjelmistumat voivat olla tällaisia. Äh, äh, se, että tämä toimisi pitempään kuin mitä testi. Ja sen välillä, että oli olemassa tällaisia poikkeamia, joita ei voida hyväksyä. Mutta juridista näkökulmasta ja moraalista näkökulmasta nämä eivät ole luonteeltaan samanlaisia. No sitten poikkeukset, niin haluaisin muistuttaa, kun ajatellaan poikkeusten myöntämistä, että tämä liittyy eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Ja me olemme nyt vuonna 2016. Me olemme sitä mieltä, että 2016 on väärin todeta, että kun ajatellaan päästöjärjestelmän toimintaa, Eli, eli tämä on tehtävä hoitaa, että tämä järjestelmä toimii ilman, että se aiheuttaa riskejä moottorille. Se on valmistajan ongelma, eikä tässä nyt sääntelyn kautta, Euroopan sääntelyn kautta pyritä mitään poikkeuksia saamaan aikaiseksi. Niin haluaisin vielä puhua tuosta eurooppalaisesta virastosta lyhyesti. Totesin johtopäätöksissäni, että sellainen olisi hyvä ympäristöministerinä on edessäni ollut Mercedesen, Daimlerin ongelma. Siellä käytettiin äh, jäähdytysjärjestelmää tuollaista kiellettyä myrkyllistä kaasua. Ja sit näitä autoja ei saa Ranskassa käyttää ja KBA, eli Saksa oli kuitenkin eh, suorittanut tyyppihyväksynnän. Minä tein tuon päätöksen ja Mercedes sitten vei tämän tuomioistuimen. Se voitti eh, proseduurin jokaisen etapin ja sitten siirryin komis Euroopan komission pakeille. Ja, eh, ja Saksa ei halunnut muuttaa kantaansa, ja neljä vuotta myöhemmin tämä on edelleenkin Euroopan unionin tuomioistuin käsittelyssä tämä asia. Joten on sellaisia tapauksia, jossa on eturistiriitoja jäsenvaltioiden tyyppihyväksyntäviranomaisten ja autoteollisuuden välillä. Näin voi käydä ja olen tämän jo havainnut. On sellaisia tapauksia, mihin täytyy puuttua. Ja tässä tämä on hyvin monimutkaista, mutta kenen työtä tämä on? Onko tämä jäsenvaltion vai Euroopan tason työ? Joten tarvitaan selvennystä tarvitaan sääntelyä Euroopan tasolla siten, että se valvoo markkinoita ja hoitaa sanktiot, ja jäsenvaltiot eivät saa tästä ottaa vastuuta, eli he suorittavat tyyppihyväksyntää ja, t- ja eurooppalainen virasto hoitaisi tämän teknisen puolen. Se on ikään kuin tällainen task force, eli mikä, ei mikään suuri hallintoelin. Ranskassa me ehdotamme, että luodaan tällainen tutkintalaitos, joka olisi yhteydessä eurooppalaisen virastoon, mutta en kuitenkaan usko tähän vertaisarviointiin, koska koska se johtaa tällaisiin lehmänkauppojen Euroopan maiden välillä, koska tarvitaan myöskin eurooppalaista kilpailua jotta päästään eroon tällaista tilanteesta, joka täytyisi ratkaista Euroopan tasolla. Ja haluan lopuksi sanoa, että tulin siihen johtopäätökseen, koska pidän tärkeänä tätä sattumanvaraista jälkikäteen tapahtua valvontaa, kun verrataan tätä Yhdysvaltain malliin. Siellä on tällainen oma arviointi, eli tehdään tällaisia reaaliaikaisia, käytön aikaisia testejä ja me tarvitsemme kyllä tätä samanlaista äh, äh, ajon aikaista testausta. Kiitoksia Madame Jardin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset hyvät naiset ja herrat näistä kysymyksistä, joita te esititte minulle. Minä yritän olla toistamatta näitä asioita. Puutun niihin kysymyksiin, jotka liittyvät minun erityisvaliokuntani työhön jotka ovat varmasti kiinnostavimpia kollegoille. Ensinnäkin aloittaisin lopusta, eli johtopäätöksistä ja suosituksista, joita me muotoilimme. On totta, ja tämä kysymys esitettiin, pyrkiikö hallitus äh, tässä muuttamaan toimintatapansa. On totta, että vuosien ajan dieselin, dieseliä on tuettu ja tässä esimerkiksi tehtiin päätös, että verotetaan sellaisia dieselajoneuvoja. Ja tämä on asia, joka menee oikeaan suuntaan, mutta se ei kuitenkaan ole riittävä toimi. Ja olemme sitä mieltä myöskin, että ajoneuvokantamme pitäisi tarkistaa. Tämä on yksi keskustelu, jota käytiin, kun ajatellaan tulevaisuutta. Pohdittiin tilannetta 15-20 vuoden kuluttua siten, että pystyttäisiin merkittävästi uudistamaan ajoneuvokantaamme, joka Belgiassa on sellainen, että siellä on suurimmaksi osaksi dieselajoneuvoja ja tämä johtuu siitä, että vuosien ajan tätä on poliittisesti tuettu, joten tässä haasteet ovat suuria, koska me kaikki tiedämme millaisia etuja sähköautoilla on, kun ajatellaan päästöjä, mutta infrastruktuuri täytyy totta kai taata ja täytyy keskustella alueiden kanssa, jotka meidän maassamme ö, ovat merkittävässä asemassa, kun ajatellaan tämän politiikan toimeenpanoa uudistusten jälkeen sitä, että pyritään edelleenkin edistämään näitä sähköajoneuvoja. Ja näitä käytetään aivan liian vähän Euroopassa. Ja kuitenkin näitä käytetään Aasiassa hyvin paljon. Miten me voisimme löytää sellaisia mahdollisuuksia, että pystyisimme edistämään esimerkiksi vetyä, vedyn käyttöä tai hybridiautoja, ja sitten kysyttiin äh, vanhusten rahoituksesta. No tämä ei ole kovinkaan suuri huoli meidän maassamme, koska meillä ei ole belgialaisia ajoneuvon valmistajia tässä mielessä, mutta on totta, että julkinen tuki, kun sellaista on, sitä voitaisiin myöntää esimerkiksi verokannustimien kautta tai eri tukien kautta – tai voitaisiin myöskin tällaisten tutkimusten kautta, en pysty nyt heti vastaamaan tähän kollegan kysymykseen, mutta sitten esitettiin kysymys liittyen valvontaan. No, riippumaton valvonta, riippumattomat kontrollit, se on hiukan epämääräistäkin. On totta, Eli kun ajatellaan tyyppihyväksyntää, e, sieltä se kenkä puristaa, koska meillä on riittävästi avoimuutta, kun ajatellaan tyyppihyväksyntäproseduuria Ja tietysti myöskin, kun ajatellaan sitten näitä jälkikäteen tapahtuvia kontrolleja, kollega puhui tästä myöskin. Se, että pystyttäisiin luottamaan tähän valvontaan eri jäsenvaltioissa – verrattuna tähän eurooppalaiseen normiin ja verrattuna näihin todellisiin ajonaikaisiin päästöihin. Eli me todellakin vetoamme hyvin vahvasti näissä johtopäätöksissä hyvin vahvasti siihen, että harmonisoitaisiin tätä sääntelyä niin, että on mahdollista varsinkin Euroopan tasolla harmonisoida nämä säännöt, mutta myöskin hyvin vahvemmin hoitaa nämä valvonnat ja myöskin avoimemmin, koska tämä myöskin mahdollistaisi kaikille politiikalle, ympäristö, terveydelle ja niin poispäin, että sitä toimeenpantaisiin paljon harmonisemmin. No sitten täällä puhuttiin puhuttiin myöskin tämänhetkisestä ajoneuvokannasta. No kollega tästä juuri puhuikin. Tiedämme, että ajoneuvokanta, no tämä on varmasti Euroopan laajuinen havainto. On valitettavaa, että meillä ei ole tällaisia näkemyksiä ajoneuvokannan uudistamiseksi, mutta niin kuin sanoin, Belgian hallitus ja myöskin alueet. Tämä täytyy tehdä siis alueiden kautta. Pyrkivät tässä antamaan kannustimia siihen, että viime kädessä voitaisiin muuttaa tätä ajoneuvokantaa. Ja sitten puhuttiin näistä sattumanvaraisista kontrolleista. Meillä on ollut tämä ajatus on sellainen, että mekin suosittelemme sitä Euroopassa, mutta myöskin, että tätä suoritettaisiin välittömästi alueiden tasolla. Tämä on erittäin mielenkiintoista. Voitaisiin nähdä, mitkä ovat ne ajatukset, joita maissa esiintyy tämän asian suhteen, että voisimme siitä inspiroitua. No, puheenjohtaja, Toivottavasti nyt vastasin jo tyydyttävällä tavalla kollegoille. Kiitoksia. Kyllä varmasti. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi herra Stewart. Thank you. Uh, kiitos ja kiitos kysymyksestä. Pyrin vastaamaan tiiviisti niihin. Ensinnäkin oli kysymyksiä, jotka liittyvät Ison-Britannian osallistumiseen eurooppalaisiin järjestelyihin nyt Brexitin jälkeen. Tämän tuntevalikunnan työ tehtiin pitkälti ennen kansanäänestystä, mutta raportti julkaistiin sen jälkeen. Ja me mietimme asiaa valiokuntana ja olemme sitä mieltä, että ei olisi mitään mahdollisuutta siinä, että Iso-Britannia siirtyisi Brexitin jälkeen jotakin kansainvälisestä autojen säätelyjärjestelmistä ja jotkin suositukset merkitsevät sitä, että parlamentti ja hallitus on mukana neuvotteluissa, joka liittyvät eh, kulkuneuvostandardeihin ja siihen, miten tyyppihyväksynnän osalta tehdä ratkaisuja maailmanlaajuisesti. Myös sen jälkeen myöskin ajatellen keskustelua, joka liittyvät artikla 50 prosessin käynnistämiseen ja lopullisen Brexitin jälkeen on monia kohtauksia, joissa viitataan siihen, että, että kevennäinen testimenettelyt, ajatellen maailmanlaajuisia globaaleja toimitusketjuja, ajatellen sitä, miten järjestelmät markkinat ovat riippuvaisia toisistaan, niin, niin tämä on asia, pitäisi hoitaa EU-tasolla. Meidän pitäisi pyrkiä ajamaan sitä, että olisi harmonisoidut menettelyt ja standardit globaalilla tasolla. Kysymys sitten siitä, että onko on ympäristö prioriteetteilla ollut vaikutusta tai teollisuuden prioriteetteilla ollut vaikutusta toisaalta. Me emme kokeneet mitään painostusta eh, Iso-Britannian valtiovarainministeriöltä tai eh, liiketoimista vastaavien ministerien taholta. Eh, teollisuuden osalta voimme todeta, että se on hyvin voimakas taho, sillä on, se on voimakas lobby lobbaaja myös, ja jotka meidän suosituksemme merkitsevät sitä, että pitäisi selkeästi erottaa testit ja niihin liittyvät kysymykset. Ja tähän liittyy se, että siirrytäisiin bensinistä moottoreista dieselmoottoreihin, mutta ja tämä on tietysti ollut ratkaisu sitä, että on pyritty tarttumaan autojen hiilidioksidipäästöihin, koska dieselmoottoreissa on alhaisemmat hiilidioksidipäästöt kuin bensiinimoottoreissa. Mutta huono puoli on tietysti se, että niistä syntyy suu korkeammat NOx-päästöt, ja tätä ratkaisua vielä täysin, tätä on vielä täysin ratkaistu, ja kuten kollegat Ranskasta ja Belgiasta ovat maininneet, pitkän tähtäyksen vastaus on se, että siirrytään kohti erittäin alhaisien päästöjen ajoneuvoja, hybridejä, sähköautoja. Ja tämä on asia, jota Iso-Britannian hallitus aktiivisesti seuraa. Meillä on edelleen verotuksellisia houkuttimia ihmisille, että he ostaisivat täysin sähköisiä ajoneuvoja. On olemassa huomattavaa rahoitusta paikallisviranomaisille asentaa latausmahdollisuuksia kaupungeissa – ja myöskin eräät kaupungit ovat käyn, ryhtyneet katsomaan äh, rajoitusten asettamista ajoneuvoille, jotka ovat kaikkein saastutoimpia, ajatellen nimenomaan niiden pääsyä kaupunkien keskustaan. Ajatellen liikennevaliokunnan viimeistä raporttia viime parlamentissa, silloin katsottiin koko tulevaisuuden moottoriliikennettä ja katsottiin, että veisi 20-30 vuotta oikealla houkuttimillakin, että voitaisiin täysin uusia moottoriliikennettä autosto, joten tukisimme sellaisia toimia, jotka tähtäisivät siihen, että pyytäisiin hankkeutumaan eroon kokonaisuudessaan bensiini- ja dieselmoottorissa kohti hybridejä ja sähköautoja. Sitten vielä eräät muut kysymykset, jotka ovat nousseet esille. Tuolla kysyttiin tästä kylmäkäynnistyksestä ja lämminkäynnistyksestä ja päästöistä. Itse asiassa Iso-Britannian hallitus teki testin seurauksena meidän raportistamme, joten testi siis tapahtuu sen jälkeen, kun me olimme saaneet työmme päätökseen meidän suostustemme pohjalta, mutta me voimme avata tämän tutkinnan ja katsoa sitten tätä todistusaineistoa, joka tässä koke, näissä kokeissa on syntynyt on laajempi kysymys, joka liittyy sitten sitä, mitä valtaa meillä on vaikuttaa asioihin. Nyt Iso-Britannian parlamentin äh, valiokunnilla on se mahdollisuus, että he voivat tutkia asioita, äh, voi tehdä suosituksia, mutta se, että voitaisiin pitää hallitusta vastuullisena asioista, parlamentissa esittää kysymyksiä, meillä oli mitään muita mahdollisuuksia äh, saada hallitusta ryhtymään tiettyihin toimiin tai reagoimaan tietyllä tavalla suosituksiin. Kuten sanoimme, pyrimme pitämään tätä asiaa jatkuvasti esillä. Ja meillä on ollut sekä ministereitä että Volkswagenin äh, johdon edustajia äh, lukuisissa yhteyksissä käymässä äh, valiokunnassa. Ihan nopea kysymys tähän väliin. Aiotteko avata tämän tutkimuksen uudelleen? Siis kun puhutaan liikenneministeriön raportista, testaushan oli aika mainiota, mutta vaikuttaa siltä, että päätelmät, joita tältä pohjalta tehtiin, ovat aika heikot. Oletteko edes pohtineet tätä mahdollisuutta? Tämä on tarkastunut kohteena, mutta meillä ei ole mitään eh, tarkkaa päivämäärää munien muiden liikenteellistyvien tutkintojen osat ovat käynnissä samaan aikaan, niin minä kuitenkin olisin kovin yllättynyt, jos tämä ei olisi jotain, mitä, mihin palattaisiin jossain myöhemmässä vaiheessa uudestaan. Sitten täällä oli kysymys, joka koski rahoitusta, vaikutusta, joka autoteollisuudella on. Olemmeko me nähneet mitään epäsäännönmukaisuuksia? Emme havainneet mitään. Mutta on huolenaiheita, jotka liittyvät siihen, että on päällekkäisyyttä intresseissä testejä tekevien virastojen ja autoteollisuuden välillä kokonaisuudessaan. Ja viittaisin kohtaan 47 meidän raportissa, jossa me vedämme yhteen nämä huolenaiheemme, jotka koskevat tätä päällekkäisyyttä ja haluamme selkeämmän erottelun vastuun osalta näissä asioissa. Katso vielä, onko muita kysymyksiä, joita kenties en vielä ole kattanut. Ilmeisesti olen vastannut nyt tärkeimpiin. Pyydän anteeksi, jos jotakin unohtui. Ja Berens, olkaa hyvä. No niin, kiitoksia. Kiitos kysymyksistä, jotka tekivät hyvin selväksi sen, että meillä on kyllä hyvin suurta mielenkiintoa kuulla, että miten aiomme toimia päätelmiemme suhteen sitten, kun päätelmiä tehdään. Tämä on todella keskeinen kysymys, ei että käynnistetään prosessi ja kolmessa kansallisessa parlamentissa se on saatettu päätökseenkin, yhdessä se on vielä kesken, ja että kaikki tulemme viisaampana tästä tutkimuksesta tai opimme siitä paljon, mutta sitten emme käytä tätä oppimaamme mitenkään käytännössä hyödyksi. Näin ei saa tietenkään käydä. On havaittu, että ihmisten terveys on kärsinyt, ympäristö on kärsinyt näiden huijausten vuoksi. Ja nyt täytyy tietenkin pohtia, että mitä tehdä ja miten toimia tulevaisuudessa ja mitä tehdä nykyisen autokannan suhteen. No, autokannan, joka aivan varmasti tulee olemaan päästöltään tasolla, joka ei sitten enää ole hyväksytty. Kysymykset, joita on äh, esitetty, useimmat niistä ovat äh, oikein hyviä kysymyksiä. Parin haluaisin vastata yksityiskohtaisemmin. Täällä kysyttiin, että jos tällainen ero oli esimerkiksi talousministeriöiden tai äh, talouden sidosryhmien tai sitten liikenneministeriöiden välillä, kyllä arviointierot olivat olemassa. Esimerkiksi Saksassa tämä johti siihen, että jo vuoden 2000 ähm, luvun alussa ympäristöministeri pyysi ympäristövirastolta kenttätutkimusta todellisista päästöistä, eli aivan ilmiselvästi ympäristöministeriössä ää, Äh, havaittiin, että alkuperäisestä vaatimuksesta oli, tai sitä oli lievennetty, ja talousministeriö taas jatkuvasti oli pyrkinyt todella lieventämään määräyksiä, eikä ehkä tutkimaan enem, oikeastaan pintaa syvemmältä, vain pintaa rapaisemalla. Joten kyllä tällaista vaikuttamista ja vaikuttamispyrkimyksiä on ollut. Ja kun sitten puhutaan autoteollisuuden aktiivisesta vaikuttamisesta, se on asia erikseen Mm, siis jotta saataisiin aikaan menettelyt, jotka olisivat sille edullisia. En tietenkään tästä nyt voi sanoa juuta eikä varmasti vaikutusta on ollut, mutta kun puhutaan vaatimusten mukaisuudesta, johon mainitsin RD4 jonka mainitsin RD4-paketin puitteissa. Eli jos vaatimusten mukaisuustekijää tullaan muuttamaan, ja komissiohan, komission alkuperäisen ehdotuksen väitettiin olevan liian korkea, ja ministeriö Saksassa katsoi myös näin, mutta sitten lopulta sovittiin tästä 2.1.1.4 mallista. Ja kyllä tässä tietenkin on noussut esiin kysymyksiä semminkin, kun Saksan autoteollisuuden liittokin aivan ilmeisesti pyrki vaikuttamaan kansallista politiikkaa, jotta Euroopan tasolla saataisiin Saksan autoteollisuudelle mieleisiä päätöksiä. Varoitettiin muun muassa siitä, että jos asetetaan liian kunnianhimoiset määräykset, niin ne, niitä ei kuitenkaan kukaan pysty noudattamaan. Mm, jos nyt katsomme sitten kohti tulevaisuutta. Tyyppihyväksyntämenettelyt, ovatko ne tällaisenaan paikallaan? Pystyvätkö ne puuttumaan asioihin, joihin lainsäädäntö ei pysty puuttumaan, esimerkiksi pakohuone, pakokaasupäästöjen vaikutus ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Ja mielestäni täällä aivan oikein todettiin, tästä nimittäin mekin olemme puhuneet, ja kollega Baton mainitsi tämän niin puhuttiin siitä, että kun on muita määräyksiä, muita sääntöjä, esimerkiksi moottorien käyttöönotto, tyyppihyväksyntä, tulisiko tämä jättää tähän äh, vai tulisiko olla vastaava menettely kuin Yhdysvalloissa on, eli että äh, luvatut äh, päästörajat, joista on siis määrätty sääntelyssä, että ei enää niinkään niitä pohdittaisi tai pohdittaisi sitä, että minkä menettelyjen kautta mittauksia toteutetaan, vaan ihan viime kädessä mitattaisiin sitten tilanne ja jos sanottaisiin, että jos halutaan tietty katto päästöille, niin käytännössä täytyy katsoa, pystyvätkö ajoneuvon valmistajat kunnioittamaan näitä tiukkoja, tiukempia määräyksiä. Nyt me siis todella pyrimme ottamaan asioista selvää tutkintavaliokunnassamme ja nyt täytyy todella siis todistaa se, että estolaitteita on käytetty. Volkswagen-skandaali Yhdysvalloissa Tämä on tästä osoitus, siis ei sitä sielläkään todistettu, mutta Volkswagen joutui tunnustamaan huijanneensa, jotta voisi kunnioittaa päästörajoituksia. Ja vastaava tilanne meilläkin on nyt, kun äh, valaisemme tilannetta, jotta voisimme saada tietoa siitä, että mistä nämä poikkeamat johtuvat. Poikkeamat, joista Saksan liittopäivien äh, tutkintavaliokunta pohtii, että joudummeko, täytyykö meidän todistaa, että estolaitteita on käytetty ja jos niin, niin ovatko nämä estolaitteet kuitenkin sitten sallittuja tämän 715 asetuksen pohjalta. Kyllä tämä ehkä hiukan taistelua tuulimyllyä vastaan on siinä mielessä, että että ei tämä nyt oikeastaan auta ketään asiassa eteenpäin, ei kuluttajia, ei terveyttä ja ympäristöä. Nyt meidän pohdintamme on sellaista, että tarvitaan kunnianhimoiset raja-arvot, joita, jotka saadaan toteutumaan myös käytännössä. Ja kun puhutaan NOx-päästöistä, äh, niin äh, näitä asioita tässä nyt selvitetään, mutta vasta, vastaava saattaa tulla kohdalle sitten muidenkin päästöjen suhteen kyllä aivan varmasti ja vaikutukset myös poliittisella tasolla voivat olla ihan vastaavia Saksassa ja tämän sanon nyt äh, vasemmiston edustajana – tutkintavaliokunnassamme, niin meillä on tutkimus ICCTn tietojen pohjalta toteutettu sellainen kyse on veropoliittisista vahingosta, jota Saksan valtiolle on syntynyt sen suhteen, että hiilidioksidi arvot ovat huomattavasti korkeammat käytännössä kuin paperilla ja tämä johtaa tietenkin sitten siihen, että että on ryhmitelty ajoneuvoveroluokat, jotka eivät itse asiassa vastaa todellisuutta. Ja näin ollen viimeisten äh, viiden vuoden aikana, äh, kun hiilidioksidipäästöt on otettu huomioon. Nähtävästi veromenetys on jopa 3,3 miljardia euroa kaiken kaikkiaan. Eli tässä on skandaali muhimassa, ainakin jotkut ovat äh, sitä mieltä, siis hiilidioksidiskandaalin lisäksi tulossa asia on ollut edessämme jo pitkään ja tietenkin sitten voidaan pohtia, minkälaisia ristiriitoja tähän liittyy. Tässähän todellisuus on tavallaan ihan päälaillaan. Jotkut eivät kiistä sitä, että näitä tällaisia kummallisia ilmiöitä on, mutta toteavat kuitenkin, että tämä nykyasetus ne sallii. Ja sitä meidän on hyvin vaikeaa ymmärtää. Me katsomme edelleen, että tällainen ristiriita on olemassa ja näin ollen meidän on kyllä tiukasti pidettävä kiinni siitä, että kun nyt esimerkiksi Saksan liittohallitus pyrkii selvittämään tilannetta ja asetuksen määräyksiä, ettei käy niin, että että e, kun meillä on tämä perusperiaate siitä, että estoraitteiden käyttö on kiellettyä, ettei tätä käännetäkään yhtäkkiä päälailleen, etteivät ne sitten oikeastaan olisikaan enää kiellettyä. Sitten vielä viimeinen sananen, viimeinen huomio, e, kun katsotaan e, taaksepäin, niin 80 prosenttia kaikista dieselajoneuvoista Äh, eivät tule katetuiksi ja tulevina vuosina vain, äh, vain osittain. Ja siksi pitääkin pohtia, että onko meidän äh, vaatimuksemme kattavasta ajoneuvojen takaisinvedosta mm, todella toteutunut vai pitäisikö ryhtyä sittenkin johonkin toiseen menettelyyn. Mutta tämähän keskustelu on vielä käynnissä ja tietenkin valiokuntana aiomme ähm, siihen tähän asiaan puuttua, vaikka vielä yhteistä kantaa emme valiokunnassa olekaan löytäneet. No niin, sitten vielä ihan viimeinen ajatus, jos sallitte, mitä näihin päätelmiin tulee. Äh, tutkintavaliokuntamme työ tulee myös huomioimaan sen, että maailma on tällä välin jo muuttunut. Me tarkastelemme tilannetta nyt jälkikäteen ja ainakin Saksassa – keskustelu mahdollisesta fossiilisten polttoaineiden kieltämisestä ajoneuvoille on myös keskustelu, jota käydään. Ja näin ollen keskusteluun tulee oikeastaan ihan uusi ulottuvuus ja uutta dynamiikkaa tältä osin. Ja kyllä meidän täytyykin katsoa, miten tulevaisuudessa dieselajoneuvoja ylipäätään käsittelemme, teemme e, te päätelmiämme vanhentuneen perustein niin, että maailma on jo itse asiassa ajanut ohitsemme. Mutta tähän meillä kyllä vielä aikaa, aikaa on. Kiitos paljon. Kiitoksia teille. Katselen tässä ympärillemme. Haluaako joku vielä palata? Ihan ihan lyhyt, lyhyt lisäkysymys ja sitten päätämme tämän keskusteluosuuden. Kolikon Perensille, anteeksi, vain lyhyt kysymys nimittäin. Minähän alussa kysyn, oletteko te täällä valiokunnan puheenjohtajana vai vasemmiston ryhmän edustajana? Voisitteko jonka lyhyesti vastata tähänkin? Ich bin eingeladen worden als Ausschussvorsitzender. No, mm, minä, minut kutsuttiin tänne parlamentaarisen tutkintavaliokunnan puheenjohtajana. Tiedätkö valiokunnan jäsenetkin siitä, että teidät kutsuttiin? Kyllä, tietääkseni, koska sihteeristömme on tämän vierailun valmistellut tietävät, että olen Brysselissä. Niin, mielenkiintoista on se, että muut teidän raporttinne ei vielä ole valmis, muiden raportti on valmis, mutta jäsenille ei kuitenkaan ilmoiteta tästä kokouksesta, joka täällä tapahtuu tämmöistä. Se on aika outoa ja se ole kovinkaan läpinäkyvä eikä ihanteellinen ratkaisu. Mitä avoimuuteen tulee, sitä ollaan juuri lisäämässä juuri valiokuntamme suorassa työssä ja luonnollisesti kaiken sen, mistä täällä puhuttiin ja mitä täällä kerroin, tulen välittämään myös valiokunnalleni. Kiitos. No niin, kiitos, kiitos, kiitos. Ja näin voimme päättää tämän eh, keskusteluosuuden. Haluan lämpimästi kiittää kansallisten parlamenttien kollegoja siitä, että tulitte käymään tätä hyvin avointa, erinomaista keskustelua tänne kanssamme. Ja eh, se tulee hyödyttämään meitä kovasti loppumietinnössämme. Ja me luonnollisesti pidämme myös teidät ajan tasalla ja pidämme yhteyttä. Kiitos oikein paljon. colleagues, we have a second part. No niin, kollegat, ja nyt meillä on sitten äh, tämä äh, kokouksen toinen äh, puoli vielä jäljellä. Se voi kyllä olla lyhyt, sen ei tarvitse olla pitkä, niin kuin tiedätte. Martin Nesbitt Euroopan ympäristöpoliittisesta virastosta on täällä esittelemässä meille tutkimuksen, jonka valiokuntana – tilasimme. Siinä tutkimuksessa vertaillaan EUn ja Yhdysvaltain äh, lainsäädäntöä ajoneuvojen äh, päästöjen alalla. Nespet voi ähm, esitellä meille tutkimuksen 10 minuuttia ja sitten katselen ympärilleni ja, ja kaikki, jotka haluavat, voivat esittää kysymyksiä. Kuulostaako hyvältä? Hienoa. Nespit, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelut siitä, että minä olen täällä, eikä Malcolm Ferguson, joka on asiantuntija, mutta ikävä kyllä, hän oli pyöräonnettomuudessa, eikä hän voi kävellä, joten hän ei voinut sitten tulla tänne. Jo, joten saatte nyt tässä kakkosmiehen esityksen. Ensimmäinen kalvo, kiitos. Tässä nyt kerrotaan mitä tässä lyhyessä esityksessä, 10 minuutin esityksessä pyrin kertomaan. Eli tässä puhutaan tämänhetkistä lainsäädännöstä päästörajojen osalta EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Sen jälkeen puhun tästä estolaite, estolaitelainsäädännöstä, sitten miten hyväksyntämenettely toimii ja sitten nämä seuraavat asiat. En nyt mene yksityiskohtiin, mutta tässä on vertailu vertailua EUn ja Yhdysvaltain standardien osalta. Meillä on vaativammat liittyen ilman laatuun ja myöskin hiilidioksidipäästöihin, varsinkin koska Yhdysvallat äh, laati äh, öljyshokkiin liittyvät standardit, mutta niin kuin kerron myöhemmin, myöskin hiilidioksidistandardit ovat nyt mukana tässä, koska, koska korkein oikeus on myöskin ottanut tämän asian esille. Sitten seuraava kalvo valiokunta varmastikin tietää erittäin hyvin nämä EU-standardit, joten voidaan siirtyä seuraavaan. Tässä on hiukan historiallista taustaa tässä raportissa. Puhutaan EU-lainsäädännön kehittymisestä. No, tärkeintä tässä on, että Tämä liittyi sisämarkkinoihin eikä niinkään ympäristöön tai kansanterveyteen. Ja tyyppihyväksyntämekanismi on on sisämarkkinamekanismi hyvin pitkälti. Tarkoituksena on optimoida äh, ilmanlaatu, tavoitteet, ja tämä tuli vasta myöhemmin sitten laajempaan strategiaan mukaan. Ja sitten seuraava, tässä kerrotaan sitten EUn lainsäädännön kehittymisestä liittyen kasvihuonekaasupäästöihin. Tämä tapahtui Kioton pöytäkirjan sopimuksen jälkeen. Tämä oli vapaaehtoinen sopimus Euroopan valmistajien kanssa ja sitten myöskin Korean ja Japanin valmistajat tulivat mukaan. Tarkoituksena oli vähentää hiilidioksidipäästöjä 140 grammasta per kilometri vuoteen 2008 mennessä. Ja tuolloin oli monia mm, osoituksia siitä, että tämä ei toimisi, koska tätä pidettiin laajempana ongelmana ja kävi myöskin selväksi, että valmistajat eivät yhdessä näihin tavoitteisiin yltäneet. Ja 2008 sitten esitettiin pakolliset standardit. standardit. En nyt puhu näiden standardien sisällöstä, koska jäsenet varmastikin tuntevat ne jo. Ja sitten on kiinnostavaa, että lainsäädäntöä esitettiin myöskin Kioton jälkeen, jotta esimerkiksi ajoneuvojen ostajat saisivat tietoa tietoa ja myöskin eh, merkintädirektiivi oli tässä mukana. Parlamentin jäsenet varmastikin tuntevat vaativampien standardien viimeaikaisen hyväksynnän. Ja komission valvontaa vaatimukset ovat edelleen vielä tekeillä. No sitten seuraava. Tässä puhutaan tämänhetkistä Yhdysvaltain ilmanlaatuun liittyvistä raja-arvoista. Siellä on erittäin monimutkainen järjestelmä, joka liittyy eri valmistuskategorioihin, mutta tämä vähentää joustavuutta päästöjen kanssa. Se on tärkeää huomata, ja Rova Pato puhui tästä omasta, omassa esityksessään, että Yhdysvaltain ja Kalifornian standardit, niitä sovelletaan sekä diiseliin että bensiiniajoneuvoihin, ja tämä on suuri ero verrattuna EU-lainsäädäntöön. Mainitsin Kalifornian standardit, nyt puhun puhun tästä seuraavasta kalvosta, tärkeimmät tässä, kun ajatellaan Yhdysvaltain raja-arvojen kehittymistä, niin Kalifornia alun perin kehitti näitä standardeja 50-luvulla. Ja sitten näitä hyväksyttiin myöskin liittovaltiotasolla Yhdysvalloissa – ja Kalifornia hyväksyi vaativammat standardit kuin Yhdysvallat liittovaltiotasolla. Ja, ja joskus EU lahaa näiden jäljessä, joskus se on edellä. Tärkeää vuosi on 70, silloin luotiin suojavirasto Nixonin hallinnon kautta. Ja EU, ja myöskin joustavuutta siellä on hyvin paljon, kun ajatellaan näitä uusia standardeja ja niiden toimeenpanoa. No, väitetään, että se on vähemmän demokraattinen prosessi kuin EU:ssa, mutta se on kuitenkin tehokkaampi meidän näkemyksemme mukaan. Sitten seuraava kalvo. Tässä puhutaan EU, äh, Yhdysvaltain päästövalvonnasta, kun ajatellaan kasvihuonekaasupäästöjä, niin kuin totesin aikaisemmin. Äh, Yhdysvallat on näissä hiilidioksidipäästöissä hiukan EUn jäljessä. Nämä otettiin käyttöön 70-luvulla öljykryysin jälkeen. Ja vasta kun korkein oikeus teki päätöksen, silloin hiilidioksidit myöskin otettiin saastuttajakategorian mukaan, ja tämä liittyi EU-ssa vireillä olleeseen tapaukseen. Ja nyt meillä on sitten niin tässä on tärkeää huomata, että nämä liittyvät ajoneuvon kokoon verrattuna EU-järjestelmään, jossa paino on tärkeää. Tämä luo myöskin kannustimen ajoneuvon valmistajalle sopeuttaa ajoneuvon painoa ja pyrkiä, pyrkiä sitten käyttämään kevyempää materiaalia, jotta päästöjä saadaan vähennettyä. Sitten tässä tekniset vastaukset. En nyt puhu yksityiskohtaisesti näistä, vaan mennään, siirrytään seuraavaan. Ja tässä puhutaan näistä laitteista. Lainsäädäntö on EU-ssa ja Yhdysvalloissa samankaltaista. Estolaitteen määritelmä on hyvin laajasti identtinen molemmissa lainkäyttöalueellaan. No sitten seuraavassa tässä puhutaan näiden estolaitteiden käytössä. Lainsäädäntö on hyvin samankaltaista. Eli tässä on, on myöskin eri kategoria hätäajoneuvoja varten. No sitten seuraavassa sitten tarkastellaan hyväksyntäjärjestelmää. En nyt mene yksityiskohtiin tämänkään osalta, koska tätä ei varmastikaan pysty lukea. Lukemaan pahoittelut tästä. Mutta varmastikin te jo tiedätte EUn tyyppihyväksyntäjärjestelmän. On tietysti joitakin huolenaiheita, mitkä liittyvät järjestelmän tehokkuuteen. Ja tärkeintä tässä on se, että jäsenvaltioilla on oma tyyppihyväksyntäviranomainen. Ja sitten tämä viimeinen kohta toteaa sen, että vaikka estolaitteet EU:ssa on teoreettisesti kielletty, sääntely ei kuitenkaan määrittele sitä menettelyä, miten voidaan varmistaa se, että mm, voidaan estää näiden käyttäminen. Ja tämä on siis äh, eri, erilainen järjestelmä kuin Yhdysvalloissa. Se ei ole tyyppihyväksyntäjärjestelmä, mutta se on hyvin samankaltainen. Tarvitaan äh, vaatimusten mukaisuus, äh, raportti ja tämän täytyy myöskin sisältää yksityiskohtainen raportti päästövähennysjärjestelmästä ja miksi sitten tietyt poikkeukset näihin pätisivät. Ja tässä on myöskin hyvin selkeät kriteerit siinä suhteessa, että mitä tietoa täytyy antaa kuluttajalle. Sitten seuraavassa kalussa puhutaan täytäntöpanojärjestelmästä EU-ssa ja Yhdysvalloissa. EU-ssa käytännössä valvonta, tyyppivalvonta, hyväksyntäviranomaisten työ ei ole kovinkaan valvottua. järjestelmä on jäsenvaltioiden halukkuuden varassa. Ja niin kuin täällä jo kuulemisessa todettiin, niin tässä on suuri eturistiriita taso tyyppi hyväksyntäviranomaisten ja valmistajien välillä, koska tämä no, vaikuttaa ajoneuvoteollisuuteen. No sitten EU ja Yhdysvaltain, siis EUssa valvontajärjestelmä on melko laaja. Tämä liittyy, tähän liittyy sääntöjä ja myöskin erilaisia valvontajärjestelmiä. No sitten tässä tarkastellaan Volkswagenin tapausta. Prosessi on nyt johtanut Volkswagenin sitoumuksiin. EU-järjestelmä ei kuitenkaan ole vielä tässä esittänyt Volkswagenille mitään rangaistuksia. ja sitten vielä johtopäätökset ja suositukset lopuksi. Yhdysvaltojen järjestelmä on äh, merkittävästi tiukempi kuin EUn järjestelmä ja tämä johtuu osittain siitä, että ympäristövalvontaviranomainen on tässä sääntelyviranomainen Yhdysvalloissa ja tämä vaikuttaa myöskin epävarmuuteen, kun ajatellaan EUn äh, estolaitteiden kiellon toimivuutta. Niin kuin sanoin, niin EUn lainsäädäntö on sopeutettu enemmän siihen, että se aiheuttaisi haittaa sisämarkkinoille kuin että se vaikuttaisi päästöjen syntymiseen. No sitten tyyppihyväksyntäviranomaiset, ne on suuria haasteita edessään kun ne pyrkivät täytäntöpanemaan lainsäädäntöä, sillä äh, usein äh, he eivät halua lähteä käräjöille tästä asiasta, koska auton valmistajat ovat tässä vahvemmilla ja tällaisia tapauksia ei olekaan kovin montaa. No sitten nopeasti vielä nämä suositukset haluaisimme, että valvonta harjoittaisivat sellaiset järjestöt, joille ympäristön suojelu on prioriteetti ja että voitaisiin myöskin tyyppihyväksyntäjärjestelmää saamaan avoimemmaksi. Sitten seuraava kalvo. Tyyppihyväksyntää järjestelmää pitäisi saada jo, jo, joustavammaksi, jotta eturistiriitoja syntyisi. En nyt puhu näistä, koska tämä on raportissa mukana, mutta tässä valmistajalla täytyy vaatia, että he antavat päästöjärjestelmän järjestelmästä kokonaisen luettelon ja myöskin sel- selvitysosan äh, näihin liittyen, niin kuin Yhdysvalloissa on tapana. Kiitoksia puheenjohtaja, tämä varmastikin riittää. Okay. Somebody's asking for the floor. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Henkel? Henkel. Yes, thank you. Kiitos. Minulla olisi muutama kysymys teille. Katselin tätä yhteenvetoa, jossa nämä viisi suositusta te toteatte, että ympäristöstandardien toimenpano on sellaisten organisaatioiden käsissä, joilla on selkeä ympäristöön liittyvä tavoite, että sanoin, että tämän välttämättä pitäisi olla eurooppalaisen ryhmän. Ymmärsinkö nyt oikein? Ymmärsikö tämän suosituksen oikein? We, we haven't made a recommendation. Me emme ole tehneet suositusta Euroopan tason ryhmälle. No me voisimme kyllä tässä mennä yksityiskohtiin, jos haluatte, mutta näkemykseni on ihanteellisessa maailmassa Euroopan tason sääntelijä olisi kaikkein parhain vastaus, kun ajatellaan toimeenpanoa Euroopan tason standardien osalta, koska ympäristö koska tässä e, jäsenvaltioilla on joustavuutta monissa kohtaa siinä, miten ne täytäntöön panevat lainsäädäntöä, mutta nyt puhutaan siitä, että pitäisi varmistaa e, tuotteiden yhteen, tai vaatimusten mukaisuus, ja nyt sitten on vaikea nähdä, että miten nämä toimivat eri jäsenvaltioiden tasolla, mutta olemme tietoisia siitä, että on vaikea saada aikaiseksi uusi eurooppalainen eri elin ja myöskin rahoitusta sille, joten me emme tehneet tätä erityistä suositusta juuri tästä syystä. Muutama muukin kysymys. Olenko oikeassa siinä, että pohjimmiltaan toteatte, että Yhdysvalloissa on tiukemmat standardit NOXin osalta – ja Euroopassa taas tiukemmat CO2 osalta. Yes. Kyllä. Then I am really... No sitten minä kaipaan suositusta, tai kysyisin ehkä, miksi te ette suosittelette sitä, että me yhdenmukaistaisimme näitä standardeja Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä niin, että kumpikin osapuoli ottaa paremman tai voimakkaamman standardin omakseen. Uh, that wasn't Tämä ei ollut kysymys, me, mitä meiltä kysyttiin tämän tutkimuksen osalta, mutta jos kysyt nyt, niin tämä on kyllä aivan erinomainen ajatus. Meiltä ei pyydetty tätä tuon tutkimuksen kohdalla, mutta jos nyt kysyt henkilökohtaista mielipidettä, niin tämä on kyllä loistava ajatus. TTIP on ristiriitainen kysymys tässä talossa, mutta sääntelyn yhdenmukaistamiskysymys, jota suositeltiin niin TTIPissä, olisi yksi mahdollisuus edetä tai saada eteenpäin tällaista prosessia, että yhdenmukaistettaisiin ikään tuonne yläsuuntaan? No, tämä on juuri se, mitä minä suosittelin tälle ryhmälle jo muutaman kerran. Itse asiassa tähän liittyy se mielenkiintoinen vaikutus myös, että se lisäisi kenties TTIPin hyväksyntää. Herra Eichhout. No, sitten tämä nyt ei... Niin. Tämä eurooppalainen valvonta, sitä ei yksiselitteisesti ole mainittu täällä käytännön ja poliittista syistä, mutta jos katsotte suosituksia, niin olisi johdonmukaista, että olisi tällainen eurooppalainen valvonta. Yeah. Exactly. Kyllä, ihan totta. On hyvin vaikeaa nähdä vahvaa oikeututusta eri täytäntöönpanon tiukudelle tai eri lähestymistavoille jäsenvaltioissa. Eli tarvitaan sellainen prosessi, joka vahvistaa takaa, että jäsenvaltioiden taholla tämä tapahtuisi tiukemmin ja että se olisi myöskin käytännössä identtinen tai sitten voitaisiin myöskin ottaa käyttöön EU-tason järjestelmä tai elin, joka hoitaisi tämän. And, and, and just what... ja sitten yksi kysymys, jota hiukan kaipasin. Esimerkiksi Euroopassa me nyt olemme käynnistämässä työtä tällaisten äh, noudattamisen osalta, myöskin todellisen alueosuhteiden päästöjen osalta, mutta me saamme tällaisia päätöksiä aikaan Euroopassa siksi, että 28 teknistä asiantuntijaa kootaan yhteen ja he vastaavat 28 hallitukselle työstään, jotka eivät täysin luota toisiinsa, mikä on nähty muissakin kysymyksissä. On johdonmukaista, että he saavat aikaan järjestelmän, joka kuvaa nimenomaan sitä, miltä tällainen testi näyttäisi, mutta, mutta Yhdysvalloissa tehdään tällaisia yllätyskokeita ja ne ovat ratkaisevan tärkeitä siksi, että autojen valmistajat eivät silloin täsmällisesti tiedä, millainen testi on, mitä se pitää sisällään, mutta näyttää siltä, että se, miten me käsittelemme lainsäädäntöä täällä Euroopassa, se, että silloin tässä on vaikeampia asioita saada aikaan tällaisia yllätyskokeita, vaikka olisivat niin ratkaisevan tärkeitä. Miten hoitaa tätä asiaa? Mietikää hiukan sitä, miten voitaisiin saada tällaisia yllätyskokeita aikaan Euroopassa. Tässä järjestelmässä, jossa meillä on 28 jäsenvaltiota, meidän täytyy tietää, mitä me teemme tarkkaan, koska muuten joku tekee jotakin, mitä joku muu ei tee, ja silloin voi vältellä näitä. No tässä on kyllä monia teknisiä haasteita sen varmistamiseksi, että valvonta toimii, kun kuitenkin järjestelmä on 28, 28 jäsenvaltiossa. Ja jos tarkkailu- tai valvontavastuu päättyy ikään kuin hyväksyntä viranomaiseen, joka tyyppihyväksynnän antaa alun alkaenkin, ja tämä on tietenkin loogista, ja jos italialainen viranomainen on kyseessä, niin sillähän on pääsy vain Italiassa toimivien tai olevien ajoneuvojen kantaa näihin, joten kun pyritään saamaan tietoa kaikkialta Euroopan unionista todellisista ajo-olosuhteista ja näiden päästöistä, niin tässä äh, on haaste. Ja jäsenvaltioiden mukanaololainsäädännössä, äh, kun ajatellaan vaikkapa äh, Yhdistyneen kuningaskunnan tilannetta ympäristötyöryhmässä neuvostossa, niin jäsenvaltiot, jotka ovat merkittäviä autonvalmistajia, yleensä tietenkin pyrkivät huolehtimaan näiden autonvalmistajien edusta, eivätkä ehkä ole niin innostuneita ympäristökysymyksistä kuin jotkut muut. Vaikkapa Land Rover yhtenä esimerkkinä. Se oli hyvin tiukkana ja vei yhdistyneen kuningaskunnan neuvottelu kannan kyllä hyvin pitkälle tiettyyn suuntaan. Enkä näe mitään yksinkertaista ratkaisua tähän ongelmaan, eikä minulla ole taukasa, taikasauvaa teille kyllä tarjota. Mutta kun eh, ehkä voisin heittää pallon teille parlamentin jäsenille ja sanoa, että tässä talossahan Euroopan tasolla – Euroopan tason eh, etua tulisi ajaa, vaikka toki voikin odottaa, että neuvostossa toimivat yksittäiset jäsenvaltiot siellä neuvostossa sitten ne huolehtivat oman teollisuutensa edusta, niin ehkäpä ihannetilanteessa kuitenkin Euroopan parlamentti ajaisi Euroopan kansalaisten etua. Clio, absolutely right. Niin teoriassa olet aivan oikeassa, mutta ongelma on, että tämä tehdään teknisissä työryhmissä – ja viime kädessä me voimme vain sanoa kyllä tai ei lopputulokselle, joka syntyy näissä sille, mistä 28 jäsenvaltiota on päättänyt. Ja jos tällä logiikalla päästään äh, tällaisiin äh, tyyppisiin testeisiin, jotka ovat täysin ennakolla määrättyjä, niin äh, me vaikka sanoisimme, että haluaisimme, että halutaan yllätyskokeita ja että ne olisivat syy siihen, miksi me hylkäämme tämän, mutta olemme vasta prosessin lopussa ja vasta silloin me voimme sanoa kyllä tai ei understood. And, and there... Kyllä ymmärrän tämän ja tässähän nyt on tietenkin äh, merkittävä haaste, kun ajatellaan komitologia päätöksiä ylipäätään, mutta komitologia päätökset tehdään niin, että... I did say in my presentation that um, the, the US is... Ja Yhdysvaltain järjestelmä on huomattavasti vähemmän demokraattinen kuin Euroopan järjestelmä, mutta se on samalla myös huomattavasti tehokkaampi. Ja kun ajatellaan demokratian ja lainsäädännön tehokkuuden välistä yhteyttä, niin tässä tapauksessa valitettavasti tämä kyllä taitaa olla ihan totta. Kiitoksia. Sitten edustaja Schaldemose. Kiitos. Minä en välttämättä ole samaa mieltä kanssanne siitä, että Yhdysvaltain järjestelmä on se vähemmän demokraattinen kuin Euroopan. Jos kysytään kansalaista tällä hetkellä, he pitäisivät parempana vahvempaa, tiukempaa lainsäädäntöä, että voisi varmistaa, että kansanterveys ja ympäristö otetaan paremmin huomioon kuin tähän asti. Tällä hetkellä tilanne on hyvin hankala. onko mahdollista sanoa, jos nyt pitäisi tehdä johtopäätös, niin toteaisitteko, että ympäristö ja kansanterveys ovat häviäjiä tässä nykyjärjestelmässä Euroopassa, jos sitä verrataan Yhdysvaltain järjestelmään? Yes, I mean, the report doesn't... Kyllä, mutta mm, raportti ei itse asiassa mitään kvantifoitua äh, vastausta tarjoa tähän, mutta kyllähän kustannus tietenkin syntyy ja tavoitteet, joihin lainsäätäjä pyrkii, ehkä sitten voivat johtaa korkeampaan äh, ilman saastetason kuin mitä muuten ehkä tapahtuisi jäsenvaltiot, mm, niitä tavallaan kyllä on hieman johdettu harhaankin, kun on todettu, että niiden on, on äh, mm, ryhdyttävä tiettyihin toimiin äh, ilmanlaatua parantavien äh, toimien suhteen, jos ne olisivat lähteneet siitä päätelmästä, että että lainsäädäntö ajoneuvojen päästöistä olisi toiminut niin kuin sen pitää, niin ehkäpä muita toimia olisi sitten hieman aliarvioitu, siis päästöjä muilla aloilla muiden alojen päästöissä olisi ehkä lievennetty. Joten kun puhutaan ilman saasteista ja sitten myös epäsuorista kustannuksista, joita syntyy, josko näitä näihin muihin toimiin ryhdytään tai ei. Teillä on useita suosituksia. Mikä on teidän näkemyksenne mukaan tärkein, josta meidän tulisi oppia verrattuna siis Yhdysvaltoihin? Recommendations... Varmaan kaikki suosituksemme ovat äärimmäisen tärkeitä, mutta helpoin toteuttaa eurooppalaisessa järjestelmässä ja ehkä kaikkein tehokkain olisi avoimuuden lisääminen, avoimuuden, jota siis äh, vaaditaan autovalmistajilta, kun ne toimittavat tietoja äh, viranomaisille, niin, että niiden tulisi kaikki laisteet ja ohjelmistot paljastaa viranomaisille ja samoin se mm, poikkeus, äh, josta puhutaan näiden laitteiden suhteen. Kiitos. Very much, Mr. Dans. Kiitoksia seuraavaksi edustaja Dans. Um, kiitos. Minä halusin palataan tähän, että käytetään eri tekniikkaa eri säännösympäristöissä, siis valmistajien tapauksessa. Oletteko havainneet esimerkkejä tästä? Onko, niin tämä ei ole tässä suosituslistassa, mutta voidaanko sanoa, että pitäisi hyväksyä kaikkein kunnianhimoisin tekniikka riippumatta siitä, mikä säädösympäristö on. Että olisi tällaista järjestelmää, jossa tavallaan säätelijät ovat hiukan jäljissä kehityksestä. Olisiko tässä mahdollisia parannuksen mahdollisuuksia? No, tämä on totta. Yhdysvaltain järjestelmässä pohdin tässä tätä erityistä vaatimusta, mutta EPA kuitenkin käyttää sitä lähestymistapaa, että kun se näkee nämä tapaukset, että olisi tällaisia valvontajärjestelmiä ajoneuvossa, jos nämä on, laitteistot on perusteltu siinä mielessä, että suojellaan moottorin toimintaa, mutta EP on sitä mieltä, että olisi käytettävissä parempaa teknologiaa, jota voitaisiin käyttää, mikä ei aiheuta näitä ongelmia moottorin suojaamiseksi, niin sitten ne hyväksyttävät tämän valvontajärjestelmän. Ja tämä on mekanismi, mitä olisi järkevä käyttää myöskin EU-ssa. Varmistaa sen, että yhtäältä on ikään kuin parasta mahdollista teknologiaa sen sijaan, että on liian laaja määritelmä hyväksytylle estolaitteille. Thank you very much. No... Suuret kiitokset. Muita kysymyksiä ei ole, joten me voimme päättää tämän keskustelun tästä tutkimuksestanne ja löydöksenne, johtopäätöksenne ja suosituksenne tavalla tai toisella kyllä heijastuvat mietintöömme. Kiitos paljon ja tämä päättää paitsi tämän päivän kokouksen myös tämän vuoden työn, mutta työmme ei ole vielä lopussa. Tammikuussa meillä on vielä kuulemisia 12. tammikuuta, jolloin tapaamme Italian eh, liikenneministeriön edustajan Del Rio. Nyt toki emme kyllä sitten tiedä, mm, mikä on tilanne näin Italian kansanäänestyksen jälkeen. Samoin Viktor Stromcek, joka on eh, varaliikenneministeri Slovakiasta. Ja tuolloin keskustellaan myöskin mietintöluonnoksesta. Eli oikein hyvää loppuviikkoa teille kaikille. Kiitos paljon.